Chers collègues, nous allons... Arvon kollegat, aloitamme työskentelyn. Mes chers collègues, Arvoisat kollegat, perjantai 7. huhtikuuta oli uusi terrorisku, joka kohdistui yhteen suuren ja kauniiseen eurooppalaiseen pääkaupunkiin Tukholmaan. Tätä hyökkäystä johdettiin kuorma-auton jolla neljä kuollutta, 15 loukkaantunutta, sanoin kuvaamattomia kauheuksia, barbaarista toimintaa. Olin hyvin surullinen tästä kaikesta ja pyytäisin nyt kaksi viikkoa sen jälkeen, kun muisteltiin Lontoon hyökkäyksiä, pitämään jälleen kerran minuutin hiljaisen hetken – pyydän seisomaan ja muistamaan ruotsalaisia ystäviämme. Je vous remercie. Kiitos. L'ordre du jour. Esityslista voidaan hyväksyä, jolle ei ole vastustusta. Näin ei ole. Joten esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset arvoisat kollegat, edustan teitä, kun matkustan muualle tästä syystä. Olen teille vastuuvelvollinen erityisesti tästä matkasta, jonka tein ministerineuvostoon kokoukseen Maltaan. Sanoisin teille, että no, haluaisin ehdottomasti kertoa teille palautteesta ministerikokouksen verran sellaisen, joka järjestettiin Maltalla 28.–25. maaliskuuta Haluaisinkin kiittää kollegaani herra Koria, että hän oli paikalla mukanamme. Asiakirjoissa on teillä nämä kaksi julkilausumaa valitasta, jotka koskevat tieturvallisuutta ja meriliikennettä. Niistä keskusteltiin ja hyväksyttiin Maltalla. Puolustin voimakkaasti keskustelun aikana liikennevaliokunnan intressejä ja Euroopan intressejä ministerien parissa. He ovat sitoutuneet tieturvallisuuden puolesta ja meriasioissa myös. Ja selvää on, että kansalliset ja eurooppalaiset kannat esitettiin. Tieturvallisuus on aihe, joka on vakava. Se koskettaa suoraan kaikkia eurooppalaisia. Muistuttaisin Näistä luvuista noin 26 000 kuollutta teillämme joka vuosi. Tämä ei ole enää mahdollista. Teistämme pitää tehdä turvallisempia, eivät ne enää aiheuta pelkoa tai muita turmia. Ja näitä aiheita pitää käsitellä Euroopan tasolla, on sitä vakuuttunut. On äärimmäisen tärkeää, että vaaditaan parhaita käytänteitä, mutta lisäksi Tarvitaan todellista harmonisointia sääntöjen osalta Euroopan tasolla, joten muistutin Maltassa, että Euroopan parlamentti ja meidän valiokuntamme on jo hyväksynyt useita päätöslauselmia tieturvan puolesta ja myös merialalla. Haluaisinkin ehdottaa teille, että palaamme tähän keskusteluun tieturvallisuudesta tulevissa kokouksissa ja haluaisinkin pyytää herra Jean Todin. No hän on erityislähettiläämme YKsta, joka vastaa terrorisuudesta, ja hän tulee siis tänne keskustelemaan siitä, mitä keskusteli Maltalla. Ja jos sallinette, niin haluaisin, että TRAN-valiokunta sitoutuu tiepakettikeskustelussa näihin kysymyksiin, joita kutsutaan tieturvallisuudeksi. No niin, Ministereiden puheet eivät riitä. Eri asioiden edustajat alkavat ne, mutta meidänkin pitäisi myös kantaa vastuumme ja me pitää laatia todellinen lainsäädäntöverkko, jotta voimme taata teidän turvallisuuden tulevaisuudessa. Siinäpä se. Aloitetaan heti yhteiskeskustelusta, joka liittyy Euroopan teollisuuden digitalisoinnista ja Euroopan standardointiasetuksen EU numero 1025-2012 täytäntöönpano, jossa on lausunto, joka menee ITRE- ja imco valiokunnille Ja valmistelijamme on edustaja Telitska. Hyvää päivää, herra Telitska. Saatte puheenvuoron. Sen jälkeen puheenvuoron saavat varjoesittelijät sekä muut edustajat, jotka haluavat puheenvuoron tästä aiheesta, mutta, alo- mutta keskustelun päätteeksi pyydän, että komission edustaja sitten vielä puhuu, jotta saamme Euroopan komissionkin kannan tähän. Edustaja Telitska, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, kollegat, hyvää iltapäivää. Käsittelen mielelläni nämä kaksi lausuntoa kerralla, sillä tämä on yhteinen keskustelu ja se heijastaa työtämme. Rouva puheenjohtaja, en toista sitä, mitä olen jo sanonut ja mitä keskustelussa on tullut esille tammikuussa. Briefaan teitä vain siitä, mitä me työskentelimme tar- varjoesittelyiden kanssa kompromissiehdotuksista ja, ja painetaan jotakin muutoksia. Arvostan. En mitenkään kohteliaisuudesta, vaan ihan tarkoitan, mitä sanon. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Olet työskennelleet erittäin rakentavasti ja sitä kuvaa se, että meillä on 200 tarkistusta, mutta meiltä meni vain tunti varjostelijoita kahteen lausuntoon. Se on hyvin harvinaista, mutta todella rakentava ja ammattimaista. Ymmärtävää olla kollegoita, jotka ovat pettyneet siihen, että meillä ei ole valtavaa mahdollisuuksien listaa. Siihen on syynsä. Meillä on ollut liikaakin lausuntoja menneisyydessä, että käymme läpi kaikki mahdollisuudet. Ja ihan kun olisimme viime vuosisadalla keskustelisimme siitä, mitä mahdollisuuksia autojen käyttöönotto tuo miettimättä, mitä infrastruktuuria niihin tarvitaan. Me keskitymme ajankohtaisiin kysymyksiin, siihen, mitä voidaan saada aikaan. Meillä ei ole pitkää mahdollisuuksien listaa, jota varmasti syntyy Mulla on kolme plus yksi kohtaa. Kolme niistä näkyy tarkistuksissa. Ja ne muuttavat tekstiluonnosta. Ensinnäkin pk-yritykset ja startupit on otettu mukaan. Jossain määrin ne ovat olleet tekstiluonnoksessa mukana, mutta ne ovat nyt mukana yhdessä tarkistuksessa, joka pitää huolta, että näihin kiinnittää riittävästi huomiota. Toiseksi turismi emme ole ajatella turismia ja siihen liittyviä palveluita, vaan meillä on isompi kuva turismi yhdistettynä kulutukseen. Digitalisointi ja standardointi luo mahdollisuuksia. Ja yritämme osoittaa, että tämä houkutteleva sektori, siihen me olemme keskittyneet. Kolmas on työpaikkojen luominen ja sosiaalinen ulottuvuus. Ja ehkä jos tätä verrataan johonkin tarkistuksiin ja niin joidenkin kollegoiden näkökulmiin, olemme mokanneet asiat myönteiseen sävyyn. En peitä sitä, että tällä saattaa olla työpaikkavaikutuksia – Onko se syy lopettaa kehitystä? Ei. Me jatkamme näillä linjoilla, mutta pitää keskittyä niihin ihmisiin ja politiikan välineiden pitää kohdistua niihin ihmisiin, jotka työpaikat menettävät. Heitä pitää ajatella ja me muotoilemme asiat myönteisessä sävyssä. Rahoituksesta ei tarvitse enää puhua. Meillä on välineet. Tulevaisuuskin tuo mahdollisuuksia. Totta kai infrastruktuurin luominen maksaakin jotain. Mutta emme ole sitä yksityiskohtaisesti käyneet läpi. Tiedämme, että rahoitusta on, sitä pitää vain käyttää parhaiten. Yksi asia ei näy lausunnossa, mikä on erittäin legitimi aihe, eli verkkoturvallisuus, kyberturvallisuus. Mitä enemmän kulutussektori automatisoituu ja digitalisoituu, sitä enemmän riskejä se tuo mukanaan. Ajattelemme kuitenkin, että tämä ei ole oikea hetki tai paikka käydä tuota harjoitusta läpi, koska ymmärtääkseni komissio on kertonut, että jossain vaiheessa se laatiessa kyberturvallisuuden standardeja, olisi asianmukaista tarttua aiheeseen siinä vaiheessa. Pohjohtaja hyvät jäsenet, tämä oli mainitsemisen arvoista taustana helmikuun keskustelu. Tämä heijasti tarkistusten parissa tehtyä työtä ja kiitos ainutlaatuisesta yhteistyöstä varjostilijoiden kanssa. Merci, monsieur. Kiitos edustaja Telitskanan puheenvuoron. Edustaja Virkkuselle, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä Telitskalle ja kaikille varjoesittelijöille. Mielestäni olemme kokouksissa saaneet työskennellä hyvässä hengessä ja hyvin tehokkaasti, kuten esittelijä jo sanoi. Ja minusta tuntuu, että todella lausunnot ovat hyvässä tasapainossa siksi. Haluaisin kiittää kaikkia, koska EPPn kannalta näimme, että digitalisoinnin nopeuttaminen on tärkeää, kun ajatellaan työpaikkojen luomista ja kasvua. tämä koskee kaikkia aloja, mukaan lukien liikennettä ja matkailua. Digitalisointi antaa meistä monia uusia mahdollisuuksia – liikennealalle Euroopassa. Digitalisointi mahdollistaa tehokkaammat, edullisemmat ja usein kestävämmät kuljetukset ja liikennemuodot, joten on tärkeää, että lausunnossa on tällainen myönteinen henki ja myönteinen lähestymistapa koko digitalisoitumiseen, vaikka tiedämme, että monet ihmiset ovat huolestuneita siitä, että ihmiset menettävät työpaikkojaan digitalisoitumisen takia, mutta samalla on muistettava, että syntyy uusia työpaikkoja. Työmarkkinat muuttuvat ja työvoiman on valmistauduttava tähän. Meidän on investoitava osaamiseen ja ymmärrettävä, että digitalisoituminen muuttaa maailmaa. On tärkeää, että Euroopassa pyrimme olemaan etunenässä tässä kehityksessä. Joten lausunto on hyvässä tasapainossa ja myönteinen tässä hengessä. Ja sitten standardoinnista pari sanaa vielä. Käsittääkseni esittelijä puhui molemmista. Yhteiset standardit siis. Näemme, että yhteiset standardit luovat tärkeän perustan digitalisoitumisesta hyötymiseen sisämarkkinoilla Euroopan unionissa. On tärkeää, että Euroopassa pyritään sellaisiin standardeihin, joita voitaisiin noudattaa myös maailmanlaajuisesti. ICT-alalla voidaan näin tukea uutta innovaatiota ja uusia mahdollisuuksia liikenteen alalla. epp ryhmän olemme sitä mieltä, että TRAN-valiokunnan lausunto on johdonmukainen ja hyvässä tasapainossa jälleen ajatellen standardeja ja standardointia. Kiittäisin valmistelijat Eliskaa myös tässä kohdin ja varjoesittelijöitä myös. Olemme tehneet hyvin tehokasta työtä mielestäni ja toivon, että vastuuvaliokunnat myös ottavat huomioon meidän lausuntomme sisällön. Koska nyt olen nähnyt, että aikataulut ovat joskus hankalia, koska vastuuvaliokunnat työstävät omia kompromissitarkistuksiaan samanaikaisesti kuin me. Eli jos haluamme ottaa kantaa todella ja saada oman työmme mukaan, meidän pitäisi saada lausunnot vähän nopeammin hyväksyttyä tranvaliokunnassa, kun lausuntoja esitämme. Mutta tämä liittyy ehkä vähän myös pääsiäistaukoon ja siihen, että aikataulut ovat siksi nyt toisenlaiset. Kiitokset kaikille tästä hyvästä yhteistyöstä. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Uihei. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, edustaja Telitska. Olemme saattaneet päätöksen hyvin tärkeän ja jännittävän aikakauden ja mielestäni päätämät ovat seuraavanlaiset, kun puhutaan tulevaisuudesta. Niin asiantuntijat, MEPit eri ryhmistä voivat käydä hyvin hedelmällistä keskustelua eurooppalaisista haasteista. Olen samaa mieltä, edustaja Telitska mainitsi montakin kertaa, että olemme keskellä uutta teollista vallankumousta – ja jos katsotaan ajassa taaksepäin ja pohditaan vanhaa ensiteollista vallankumousta, niin huomataan, että he eivät kattaneet vain yhden osion teollisuutta, vaan nämä teolliset vallankumoukset vaikuttivat kaikkiin elämänaloihin. Ja siinä muutettiin valtavia rakenteita. Sen takia meidän tulee olla hyvin vastuullisia kun näitä muutoksia tapahtuu EU:ssa. Ja mielestäni edustaja Telitskan lausunto on erinomainen esimerkki tästä. Minä olen aina tukenut ajatusta matkailusta ja haluaisin kiittää edustaja Telitskan siitä, että hän hyväksyi minun ehdotukseni. Olemme maininneet luovan alan, mikä voi olla hyvin tärkeää meille kaikille EU:ssa. Joten kaiken kaikkiaan minusta Meillä on nyt erittäin laadukas lausunto käsillämme, se tulee standardeihin. Haluaisin sanoa, että tarvitsemme hyvin yksinkertaisen ja selkeän järjestelmän standardeja, joita voidaan käyttää hyvin ja joka mahdollistaa sen, että käytetään sähköistä kauppaa, verkkokauppaa, jotta päästään eroon turhasta hallinnollisesta taakasta. Joten meidän pitää tehdä päätöksiä, tärkeitä päätöksiä, jotka valmistavat meidät uutta teollista valkomusta varten. SD tukee kaikkia ehdotuksia ja haluaisin kiittää omia kollegoitani ja varjostelijoita ja erityisesti edustaja Telitskaa tästä erinomaisesta työstä. Ja olisi hienoa jatkossa jatkaa samaa tiellä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Edustaja Ziile ei ole paikalla. Annan puheenvuoron edustaja Kyllöselle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos raportööri Telitska. Olette tehneet erittäin hyvää yhteistyötä meidän varjoraportöörien kanssa, niin on helppoa olla asiassa yhtä mieltä. Äh, standardointia ja eurooppalaisen teollisuuden ripeää digitalisointia kipeästi tarvitaan ja raportit viitoittavat tätä tarpeellista kehitystä, jonka varassa eurooppalaisen liikenne- ja matkailualan on kohtuullisen helppo kehittyä, tulla ketteräksi ja kansainväliseksi. Äh, henkilökohtaisesti raportin valmistelussa on ollut tärkeää se, että tiedon päivä päivältä kasvava rooli liikennejärjestelmän suunnittelussa ja hallinnassa on huomioitu siten, että liikkuvuutta ja vapaata hyödynnettävyyttä edistetään mahdollisimman pitkälle. Tekoäly, mobiilisovellukset ja muun muassa Connected Cars-teknologia toisaalta mahdollistaa, mutta toisaalta vaatii tietovarastojen ja rajapintojen hyvää yhteentoimivuutta. Niinpä tiedon jakamisen fyysisiä edellytyksiä ja kannusteita tulee tarkastella EU-lainsäädännönkin osalta viivytyksettä ja siten, että digitalisaation tuomat kehittämismahdollisuudet myös pienille ja keskisuurille yrityksille turvataan. Pienten ja keskisuurten yritysten osalta on tärkeää parantaa myös heidän rahoitusmahdollisuuksiaan, sillä useat EU-tason instrumentit ovat hakuprosessiensa kautta hyvin raskaita ja vaativia, kun katsotaan niitä pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Tässä lyhyesti. Kiitos. Kiitos edustaja Kyllönen. Seuraavaksi edustaja Telor. Uh, well, thank you very much, Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kuten tarkimmat teistä ovat huomanneet, en ole Jill Evans. Hän on myös, mutta hän lähetti viestin molemmista näistä lausunnoista. Euroopan teollisuuden digitalisointilausunto asettaa monia haasteita, mutta antaa myös mahdollisuuksia erityisesti liikenteen alalle – hän on sitä mieltä, että edustaja Telitskan teksti puuttuu joihinkin näistä ongelmista ja haasteista. Hän oli iloinen siitä, että jotkut hänen tarkistuksistaan yhteiskuntamuutoksista mahdollisista sellaisista, jotka liittyvät digitalisointiin ja sen arvioimiseen, on otettu mukaan samoin kuin kestävyyteen liittyvät jotkut seikat. Eurooppalaisten standardien lausunnosta hän on sitä mieltä, että teksti on erittäin hyvässä tasapainossa. Hienoa, että siellä oli mukana joitain hänen tarkistuksia, erityisesti mitä tulee ilmastonmuutokseen, matkailuun, intermodaalisuuteen ja yhteyksiin. Joten hän kiittää valmistelijaa kovasti ja mielellään tukee molempia lausuntoja. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos, edustaja Telor. En tietenkään sekoita teitä edustaja Evanssiin. Vannon sen. Jatketaan. Edustaja Ajuutto, olkaa hyvä. EFDD. Ah, Madame Ei vaan edustaja Amato. Pahoittelut, hän ei ole paikalla. EFDD, onko ketään paikalla? non è presente, non mi, non mi... Kollega ei ole paikalla. Ei hän jättänyt meille noottiakaan, anteeksi. Selvä, jatketaan muilla puheenvuoropyynnöillä. Edustaja Wim van de Kamp. Mevrouw de voorzitter. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin vielä viitata Henna Virkkusen kollegani puheenvuoroon. Minua vähän ärsyttää tämä, että täällä kirjoitetaan lausuntoja ja sitten vastuuvaliokunta on saanut työnsä jo päätökseen. Demokraattisesti ajatellen, niin tämä ei ole mitenkään kyllä tyydyttävä tilanne. Ja koordinaattoreiden kokouksessa haluaisin tähän aiheeseen palata, koska minusta meidän täytyy kyllä pyrkiä siihen, että työ suunnitellaan hyvin ja ajoitetaan hyvin suhteessa muihin valiokuntiin. Muuten tämä on kyllä ikävää myös valmistelijoiden kannalta, että vastuuvaliokunta on saanut työnsä ja päätöksiin. Kiitos. Merci pour votre remarque. Kiitos kommenteistanne edustaja Wim van de Kamp. Seuraavaksi edustaja De Monte. Grazie, grazie presidente, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa ja varjoesittelijöitä tehdystä työstä. Lisäksi haluaisin kiittää heitä siitä, että he ottivat mukaan viittauksen matkailuun, joka usein jää paitsioon, kun puhutaan digitalisoitumisesta ja muista kysymyksistä. Kaikki yleensä unohtavat matkailun, mutta tämä on asia, joka kuuluu valiokuntamme toimivaltuuksiin. Se on tärkeää selvittää, jos haluamme saavuttaa tavoitteemme. Yhtä tarkastella sisältökysymyksiä. Täytyy katsoa, että minkälaista matkailua me haluamme tietysti komissio myös tarkastelee luovia aloja ja minusta lausuntomme pitäisi ottaa tuo myös huomioon. Tarvitaan myös sopivia sääntöjä, jotka liittyvät uusiin teknologioihin. Meidän pitäisi laatia sääntöjä, jotka eivät heijastele tilannetta kentällä ja sitä, mitä tulevaisuus saattaisi pitää sisällään. Joten vaikka IMKO on vastaava valiokunta, niin on äärimmäisen tärkeää että korostetaan tarvetta suojella kuluttajia, erityisesti mitä tulee matkalippuihin, sillä on yhä enemmän verkkofoorumeja, jotka tarjoavat eri palveluja, mitä varmistaa, että kuluttajia suojellaan perustuen avoimuuteen ja yhteen toimivuuteen. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos, edustaja Demonte. Seuraavaksi komission edustaja tässä nyt kuultiin paljon kommentteja varjostelijoita, Tässä kommentoitiin edustaja Telitskan työtä ja sitä kehuttiin tehokkaana työnä, mutta tietysti työnä, jossa on laaja konsensus, koska kaikki löytävät itsensä näistä tavoitteista, jotka otettiin esille, niin teknologian vallankumous ja digitaalinen vallankumous on läsnä, miten nyt sitten mukautua siihen ja miten sopeuttaa liikenne yritykset, mikä on komission kanta, mitä aiotte tehdä, mikä on aikataulu ja erityisesti mitä tulee lainsäädäntökysymyksiin, sillä tämä halua, no kuten edustaja De Monte sanoi, hän puhui digitaalisista foorumeista, alustoista, joka on tärkeä kysymys monissa jäsenvaltioissa, mutta kuitenkin, että tilanne on monimutkainen tietyillä alustoilla. Saisimmeko kuulla vastauksia kollegoiden kysymyksiin? Annan puheenvuoron herra Gonzalesille. Onko herra Gonzales paikalla? Nostakaa käteen, missä olette siellä olette. Hyvää päivää. Sitten. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Emily Gonzalez DG Connectista. Enpä tiedä, pystynkö vastaamaan kaikkiin estettyihin kysymyksiin, mutta haluaisin kiittää edustajia erityisesti esittelijä sitä, että käsittelivät Euroopan teollisuuden digitalisoitumiseen kuljetusulottuvuuksia huonoa standardointia. Tässä lausunnossa on kritiikkiä siitä, että, että liikaa kiinnitti huomiota automatisoituihin ajoneuvoihin ja vakuutan teille, että kulutusalueella kiinnostus tähän asiaan ei, ei ole ainoastaan tällä kentällä, vaan tänne innovointi ja muut sektorit kiinnostavat meitä. Euroopan teollisuuden digitalisointialoite pyrkii digitaalisen innovoinnin edistämiseen, logi- tuotannon logiikka, tuotteet, palvelut, kaikki hyötyvät siitä. Tämä on mahdollista uusien innovoivien bisnesmallien luomisen Euroopan teollisuudessa. Ja on teollisuutta on paremmassa paikassa globaalisti. Se lisää työpaikkoja ja kilpailukykyä. Näissä puitteissa äh, Connected, nämä Connected Cars oli, ja oli tärkeä kohde meille. Meillä on tutkimusta aiheesta ja uskomme, että Euroopan ryhmät ovat hyvässä paikassa ja pystyvät hyötymään globaalista mahdollisuuksista. Monet sidosryhmät sanovat näin Raamassa 27 valtiota ja kaksi muuta EFTA maata allekirjoittavat aloitetta, jolla pyritään automaattisen ajoneuvojen luomiseen ja esteiden poistamiseen, ja tämä koskee myös ensimmäisten standardien testaamista. Uskon, että emme tarkastele ainoastaan tätä näkökulmaa, vaan monia muita kuljetusalan sektoreita, mitä ehdotettuihin tarkistuksiin tulee. voimme olla samaa mieltä ja suuntaviivoista startupit, uudet yritykset, työpaikkojen luominen ja myönteinen näkökulma tähän aiheeseen. Kuten selitin, turismi on tärkeä alue Euroopassa. Ja Euroopan teollisuuden digitalisoituminen on sektorit ylittävä prosessi, ja se kattaa muutakin sektoreita kuin turismiin mitä standardeista sanottiin, voimme myös vahvistaa automaattisia automatisäännövoja ja yhteiskäytettävyyttä lisäävät standardit ovat asioita, joita komissio on tukenut tutkimustyössä ja tukee eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardiorganisaatioissa. Tämä koskee myöskin turvallisuutta. Nyt ihmiset vaan luottaa verkottuneisiin ajoneuvoihin. Siinä kaikki. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti herra Gonzales komission kolman esittämisestä. Edustaja Wim van de Kamp, tiedoksenne, vaikkakin voimme keskustella aiheesta vielä koordinaattorin kokouksessa. Niin, ne tulee äänestykseen. Äänestys Itressä järjestetään 24. huhtikuuta, kohden viikon päästä. Mutta sitten imco äänestystä lykättiin. Se järjestetään toukokuussa, mikä antaa tiettyä liikkumavaraa valiokunnalle ja erityisesti valmistelijamme, jotta hän voi sitten vaikuttaa ITRE ja IMCO mietintöön. Mutta varmasti teillä on laaja tuki, edustaja Telitska. Annan teille puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin Nyt komissio on varmistellut meille, että verkottuneet neuvot, ajoneuvot nähdään ihan vain kakun koristeena ikään kuin ja muut asiat nähdään myös tärkeänä. Tämä oli ihan hyvä kuulla varmistuksena. Matkailu. Matkailu on tärkeä osa liikennettä ja matkailua nämä kaksi asiaa ovat kovasti yhteydessä, mutta tietenkin tiettyjä erojakin on näiden alojen välillä. Ja kyberturvallisuudesta vielä. Meillä ei ole kompromissitarkistusta, koska meillä oli vain yksi tarkistus, 27, joka oli minulta. Hyvä, että olen saanut konsensuksenomaista tukea – kollegoilta molempien lausuntojen osalta ja yksi erillinen tarkistus vielä. En puhu tämän pidempää. kiitos. Merci, monsieur Tenis. Kiitos edustaja Telitska. Muistuttaisin, että äänestys lausunnosta järjestetään huomisaamuna kello yhdeksältä. Toivottavasti kirjasta tämän tarkkaan kalenteriinne. Jatketaan. Seuraava kohta. Matkustelualuksilla olevien henkilöiden rekisteröinti annan puheenvuoron edustaja Bilbaolle, joka on esittelijämme. Sen jälkeen varjoesittelijät ja sitten Euroopan komissio tietysti myös voi vastata kysymyksiin. Edustaja Bilbao, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Viime viikolla Strasbourgissa järjestimme varjoesittelijän kokouksen esittelimme viisi kompromissia, neljä käsittelee tietosuojaa ja kysymystä, jonka otti esille Libe ja edustaja Montero Dagilar EPPstä oli tässä mukana ja tämä liittyy siihen, milloin tietojen pitäisi kadota, joten koko keskustelu. Sitten tätä pitäisi käyttää sanaa immediately heti tai automatically automaattisesti, jotta ratkaistaisiin nämä kysymykset. Ja sen jälkeen, kun esitettiin kysymyksiä juristilingvisteille, niin sovimme neljästä kompromissista, kompromissitarkistuksesta, ja siinä sanotaan, että tietojen pitäisi kadota automaattisesti, automatically, mutta ilman tarpeetonta viivästystä. Ja valitsemalla tämä sanamuoto, olemme nyt ottanut huomioon Liben huolenaiheet ja ratkaisseet myös EPP-kollegan murheet. Viides kompromissitarkistus liittyy tietoihin kansallisuudesta, jotka pitäisi selvittää mukaan, mutta vapaaehtoispohjalta sillä, jos otetaan mukaan kansalaisuustiedot, no se tarjoaa tietoa henkilön perheelle ja auttaa pelastusoperaatioissa ja se helpottaa myös toimia, joihin pitää ryhtyä välittömästi tapaturman jälkeen. Ryhmät kertovat meille vartelen kokouksessa seuraavana se, että laajakonisusta on, mutta totta kai mielelläni kuuntelen teitä tänäänkin, jos jotta nähdään, että onko kaikkien puhuttu. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Monteiro, olkaa hyvä. Muito obrigada, Sra. <clears throat> Presidente, caros colegas. Agradecer, eh, em primeiro lugar, todo o trabalho eh, de todos os colegas que se envolveram neste... Kiitos kollegat. kaikkia työstä. Yhteistyö on toiminut oikein hyvin ja kuten Rova Bilbao sanoi, tässä on 86 tarkistusta ja 5 kompromissia. Me tuemme sitä, että jokaisessa jäsenvaltiossa olisi toimiva elektroninen järjestelmä. Se loisi joustavuutta ja parantaisi pienempien toimijoiden asemaa sektorilla. Tulevaisuus on sitä, että me käytämme tämä tavallaan eurooppalaista ikkunaa hyväksemme. Meillä on tällaisia järjestelmiä, valmistelussa jossakin maissa. Sitten artikla 9 ja tarkistus 68, joka olen tehnyt. Tämä koskee lyhyempiä matkoja ja sitä, minkälaisia tietoja täytyy rekisteröidä, jos matka kestää alle tunnin. Joustavuus voi olla on välttämätöntä lyhyen matkojen tapauksessa, vaikka tiedot pitäisi rekisteröidäkin. Ja, ja tietojen luovuttaminen meillä on joukko toimijoita, joista emme tiedä, kykenetkö me toimittamaan tietoja näin lyhyessä ajassa kuin mitä tässä ehdotetaan. Me puhumme digitaalista toimista ja rekisteröinnistä, mutta tämä tuli kuitenkin varovainen, ettei tehdä päällekkäistä työtä. Ja, ja sitten on kysymys siitä kahden kuukauden vaaraa ja meistä se on hyvin lyhyt. Haluaisimme pidentää sitä. Mutta katsotaan, meillä on viisi hyvää kompromissia, tilanne on kiinnostava. Ja samoja teistä. Merci beaucoup. Kiitos, edustaja Montero. Seuraavaksi edustaja Uihei. Elnökasson, Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja arvoisat valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää esittelijää tai valmistelijaa tästä lausunnosta. Me olemme tehneet oikein loistavaa yhteistyötä. Kollegat ovat voineet järjestää monta kokousta näiden aiheiden keskustelemiseksi. On ihan totta, että on päästävä eroon päällekkäisyyksistä ja matkustajat olisi rekisteröitävä tehokkaalla tapaa. Ja tuen sitä ehdotusta, että selkeästi määriteltäisiin, kuka tarvitsee automaattista järjestelmää ja ketkä tarvitsevat tätä yhden lukun järjestelmää. Voisin puhua teknisistä yksityiskohdista pidempäänkin, mutta SED-ryhmän nimissä voimme sanoa, että tuemme kompromisseja ja toivomme, että ne hyväksytään. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset raportöörille ja varjoraportööreille erittäin ripeästä ja rakentavasta työotteesta. Olen erityisen tyytyväinen tärkeistä muutoksista, jotka raporttiin ollaan esittämässä koskien tietosuojaa, tietojen toimittamisvelvoitetta sekä soveltamisalan suhteellistamista vesibussimaisen liikenteen osalta, joka järkevöittää ja mahdollistaa edelleen toimijoiden fiksun operoinnin myös runsasaaristoisilla alueilla. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos edustaja Kyllönen. Edustaja Tellor, olkaa hyvä. Well, thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Bilbaalle. In Strasbourg. And um, on behalf of the Greens, I'm happy. Ja vihreät ovat iloisia mietinnöstä, jonka kaikkia kompromisseja me kannatamme. Kaikki, joista hyväksyt, sovittiin Strasbourgissa. Ratkaiseva meille oli, että pidetään huolta alusten matkustajien tietojen tietosuojasta teemme tarkistuksen sen varmistamiseksi, että matkustajatietoa voidaan käyttää ainoastaan heidän turvallisuutensa takaamiseen ja että tämä tapahtuu nykyisen EU-lainsäädännön mukaisesti. Olemme iloisia, että tämä tässä näkyy ja odotamme äänestystä, missä tuomme teidän mietintöä. Kiitos edustaja Telor. Seuraavaksi puheenvuoro Euroopan komissiolle. Hyvää päivää. Rova Kosenska DG Move-pääosastolta. Kiitos, että tulitte taas valiokuntamme. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, thank you. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja lämpöistä tervetuloa sanoista. Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin kiittää valmistelijaa, varjovalmistelijoita, jotka ovat tehneet kovasti töitä. Me pidämme hyvänä kaikkea tähän mennessä tehtyä työtä. Kommentoisin lyhyesti vain sitä, mitä aluksi sanottiin kaikista kompromissitarkistuksista, joissa pyritään selvittämään sitä, mitä tiedolle tapahtuu, kun se on kerätty. Tämä on hyvä asia, että lähdetään sanomaan ilman pidempiä viivästyksiä. Ja tukisimme myös sitä ajatusta, jotka tuitte, jotkut, joka näkyy tarkastuksessa, että on modernimmat järjestelmät, elektroniset järjestelmät. Ja Vallettan ministereiden julkilausuma puheenjohtajana oli siellä paikalla kaksi viikkoa sitten, kun näistä keskusteltiin. Selkeästi jäsenvaltiotkin haluaisivat kehitellä sähköisiä järjestelmiä, jotka helpottaisivat tämän asian hoitamista meriliikenteessä. Erityisesti haluaisin huomioida ne tarkistukset, jotka pyrkivät lyhentämään tuota aikaa, jolloin matkustajat raportoidaan. Nopea tiedon saaminen on tärkeää, mutta samalla on sallittava vähän aikaa, jotta voidaan olla varmoja siitä, että tämä tieto on todella pätevää kohdallaan. Kyllönen ja Taylor muun muassa viittasivat henkilötietoihin. On todella tärkeää, että kaikki mitä tehdään henkilötietojen osalta raportoidaan ja täysin noudatetaan Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä. Olisihan se pätenyt jopa joka tapauksessa, koska näin tämä tarkistus on tehty, mutta Ymmärrämme, että Euroopan parlamentille tämä on aina hyvin tärkeä kysymys. Näin ymmärrämme esittelen varia esittelijöiden tarkistukset. Sanoisin tässä kohdin, en toista seuraavassa kohtaa, mutta mielellämme totta kai teemme yhteistyötä teidän ja neuvoston kanssa, että saataisiin nämä kolme ehdotusta, jotka liittyvät matkustajaluksiin, saataisiin ehkä päätöksiin jo Maltan puheenjohtajakaudella – valiokunnan jäsenet ovat niin rakentavassa hengessä tehneet tätä työtä, että suhtaudun melko optimistisesti tähän tulevaisuuden näkymään. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos. Rova Kopchenska. No niin, sain nyt äänettyä sen kolmannen toiston jälkeen oikein. Nyt puheenvuoron saa esittelijä edustaja Bilbao. Muchas gracias a, a todos los grupos por su... Kiitos kaikille ryhmille rakentavasta työstä. Haluan myös kiittää kaikkia henkilöstön jäseniä. He ovat varmistaneet, että me olemme niin tehokkaasti voineet laatia tämän laadukkaan mietinnön. En nyt käynyt kaikkien tarkistusten yksityiskohtiin, Ajattelen, että on paras puhua kompromisseista, jotka kattavat puhuttavimmat aiheet, mutta totta kai mm, käyn 17 ja 18 tarkistukset vedetään pois. Selitin jo miksi. Tämä johtuu siitä, että meillä on tiukemmat rajat kuin komissiolla. Me olemme vakuuttuneet, että kolme kuukautta ei riitä. Ratkaiseva argumentti oli, että jos tätä ei ratkaisemaan – kolmessa kuukaudessa menettelytapasyistä. Tulos olisi positiivinen. Mutta en halun, halunnut sitä puhua, mutta mainitsen tämän nyt komissiota rauhoitellakseni. Puhuimme myös ajoituskysymyksestä, milloin tieto, pitäisi lähettää tämä 30 minuutin tieto, jos data kerätään automaattisesti ja suoraan. Mutta Meistä tämä oli vähän liiallista, jos matka kestää vain tunnin, niin puoli tuntia on vähän liian kova vaatimus. Nyt jää nähtäväksi, mitä tämän asian suhteen käy. Varjoesittelijöiden kanssa ajattelimme, että 10 minuuttia voisi olla kohtuullisempaa. Jälkimmäistä taas 10 minuuttia liian lyhyt aika, puoli tuntia liian pitkä. Toivottavasti löydämme tästä kultaisen keskitien. Koska tästä tulee vankka mietintö loppujen lopuksi. Kaikki ovat tehneet kovaa työtä. Päästäksemme tähän kohtaan. Kiitos. Äänestys on huomisaamuna kello yhdeksältä. Jatkamme eteenpäin nyt tarkastusjärjestelmä säännöllisen RORO-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi. Esittelijämme on edustaja Rike. Annan puheenvuoron hänelle, sen jälkeen varjoesittelijät ja sitten pyydän, että Euroopan komissio vastaa kysymyksiin. Annan teille puheenvuoron, edustaja Rike. Kiitos puheenjohtaja Kiitos kaikille varjoistelijoille. Nyt tässä pitää säännellä, Refit-ohjelman myötä pyritään parantamaan direktiiviä, joka muuttaa tuosta direktiiviä, joten tämä on hyvin tekninen mietintö. Ja jos tässä nyt pyritään sääntelemään tarkastusjärjestelmiä ja tässä kaikki varmasti käytetään näitä aluksia ainakin kerran elämässään, sillä kuten tiedätte, nämä alukset ovat erityisen alttiita hankaluuksille tai muille ongelmille, joita sattuu merelle. Ja tiedetään, että ainakin Ruotsissa – jonkin aikaa sitten. Ja Etelä-Koreassa oli myös dramaattinen tapahtuma ja aina ihmishenkiä kuolee, koska näiden alusten ominaispiirteet ovat on paljon matkustajia ja ne hukkuvat jo muutamissa minuuteissa, joten pitää olla äärimmäisen tarkka ja spesifi. Meillä oli yksi marjasteinen kokous, jossa ei ollut paljon kiistaa. 15 tarkistusta ja ei tullut kompromisse, vaan käsiteltäisiin, sovittiin, käsiteltäisiin tarkistuksia erikseen, sillä jokainen tarkistus oli järkevä kokonaisuus, eikä niitä kannattanut koota kompromisseihin, joten sovittiin, että ei laita kompromisseja, Ja tässä nyt on pääaiheena on ensinnäkin pitää määritellä se, että on erityyppisiä tarkastuksia. Ja nämä kaksi tarkastusta pitää tehdä saman vuoden aikana. Ja intervallin tarkastusten aikana ei saisi olla alle, viisi, tai pitäisi olla viisi kuukautta komission mukaan. Tällä vältetään siis se, että olisi yksi tarkastus yhtenä päivänä ja seuraava tarkastus toisena päivänä ja tuon väli pitäisi olla vähintään viisi kuukautta. Ja sitten sovittiin siitä, että 5-7 kuukautta olisi, suo, tai 5-7-8 kuukautta olisi tuo väliaika. Tästä keskusteltiin eri eturyhmien kanssa. Tarkastajien ja miehistöjen kanssa muun muassa toiseksi. Tässä minusta pyydettiin, että priorisoitaisiin näitä roroaluksia, supernopeusmatkustaja Jo Aikaisemmin näin ei ollut. Ja se valtaisi kuitenkin dileman edessä, eli että ne piti tarkastaa ne kuitenkin täyttämättä vuosittaista kiintiötään. Eli jos ajatellaan, että rorot ja nämä alukset ovat prioriteetteja, niin voitaisiin korjata molemmat, eli se se, että jäsenvaltiot eivät täytä kiintiöitä ja toimivat kuitenkin sääntöjen puitteissa. Lisäksi otettiin terveys- ja, turvallisuussäännökset, jotka käsittävät miehistöä. Aikaisemmin näin ei ollut, sillä tässä oli selviä syitä miehistöliittyen, mutta koska työ, turvallisuus- ja terveyssäännökset vaikuttavat yleisinkin säännöksiin, joten tämä vaikuttaa jotain ratkaisuja lopuksi sitten mahdollisuus tehdä uudelleen tarkastus, jos mukautukset tehdään vain vapaaehtoista, mutta ei velvollista mitään, mutta on valtioita, jotka haluaisivat tehdä uudelleen tarkasteluja, tarkastuksia, kun uusia aluksia saapuu. Pyritään varmistamaan se, että kriteerit täyttyvät. Puheenjohtaja, siinäpä tärkeimmät asiat. Teemme hyvää työtä hyvässä ilmapiirissä. Tämä on nyt epätavallista, ettei ole kompromisseja, mutta näitä ei ole yleisön pyynnöstä ikään kuin. Mutta nyt on 28 tarkistusta, jotka voidaan käydä läpi järjestyksessä tarvittaessa. Positiivinen äänestys saa. Kiitos edustaja Rike. Puheenvuoron saa edustaja Monteiro. Obrigada, senhora Presidente. Agradecer também ao colega Riquet o trabalho e... Kiitän herra Riquet työstä ja keskustelusta. Tekstissähän ei ole kompromisseja. Kysymys on pikemmin, että me luomme tyydyttävän ratkaisun kaikille tässä. aihe käsittelee äh, turvallisuutta ja sitä, että yritysten hallinnollista kuormaa ei pidä lisätä. Sitten on kysymys siitä, jos kulutusluokka vaihtuu tai yritys vaihtuu. Asiahan on niin, että silloin asiantuntijat tekevät jo tarkistuksen. Se tarkistusten pitäisi tapahtua sujuvasti. Ja sitten uuden yritystoiminnan tapauksessakin on tarkistuksia ja siinäkin joustavuutta tarvitaan. Me haluamme välttää päällekkäisiä tai tuplatarkistuksia. Ja siihen täytyy löytää ratkaisu. Ja sitten viimeinen kysymys tarkis, ketkä ovat hyvä syyttäjä tekemään, tar- tekemään tarkastuksia, mikä on lippumaan hyväksytty tarkistus viranomainen. Tällä tarkistusviranomaisella täytyy olla autorisointi tarkistusten tekemiseen. Ja sitten tietokantojen hyödyntäminen siitä niin, että voisimme välttää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 likieltä tästä asiakirjasta. En sano tätä noin vain, vaan olemme samaa mieltä useimmista kysymyksistä ja tukisin tässä esittelijän kantaa. Aivan oikein on kiinnitetty huomiota päällekkäiseen työhön. Todella toivomme lisää tehokkuutta ja sellaista tarkastusten järjestelmää RORO-alusten ja suunnopeusmatkusten alusten osalta, joka huolehtii siitä, että otetaan huomioon satamavaltion riskiarvioinnit tarkistuksessa yksi. Tämä asia on keskiössä siinä tarkistuksessa ja samalla haluaisin – edustaa tässä Unkaria, joka tietenkin on kuuluisa merkittävä merenkulkumaa, näin ironisesti sanoin. Kiitos. Si- Kiitos. Edustaja Ui, hei. Seuraavaksi edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, ei mitään lisättävää täydellisessä hegemoniassa eteenpäin. Kiitos. Monsieur Taylor, la parole est à vous. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos edustaja Rike. Loistavaa työtä, rakentavaa työskentelyä. Varjostelijoiden kokouksissa tuemme täysin tekstiänne. Mietintö on hyvin ajankohtainen, sillä nyt on kulunut 30 vuotta kauhistuttavasta Zebryggen tapauksesta, jossa Roro alus hukkui. Siinä kuoli 193 miehistön jäsentä ja matkustajaa. Joten nyt on oikein toimia päättäväisesti. Tämä prosessi pitää jatkua, jossa yksinkertaistetaan ja parannetaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, joka kattaa roro-alukset. Tämä pitää johtaa vahvaan täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, jotta estetään tällaiset tragediat jatkossa. Mutta kiitos tehdystä työstä. Odotan innolla, että voin tukea teitä jatkossakin. Merci, Monsieur Taylor. Kiitos, edustaja Taylor. Seuraavaksi edustaja Wim van de Kamp. Eh, mevrouw de voorzitter, ik heb maar één... Puheenjohtaja, kiitos. Edustaja Rikelle minulla olisi vain yksi kysymys. Käsittääkseni on tällainen Pariisin yhteisymmärryspöytäkirja, tämän tyyppisten alusten turvallisuudesta. Sopiiko tämä työ nyt tähän Pariisin asiakirjaan? Vai lähdemmekö nyt omille teillemme? Tämä olisi minun pieni kysymykseni, kun tässä on kuitenkin kyse kansainvälisestäkin merenkulusta. Kiitos. Merci, monsieur Wim van de... Kiitos, edustaja Van de Kamp. Seuraavaksi Euroopan komissio rouva Kopsenska. No huomasitte, että meillä on mietintö, jossa vaaditaan selkeytystä tiettyjen säännösten osalta, mitä tulee näihin aikaväleihin, intervalleihin, tarkastusten välillä. Tässä vaaditaan konsensusta ja toistan, mitä eri edustajat, varustajat sanovat, jotka sanovat, että tämä nyt on erittäin laadukas teksti, tähän ei ole kompromisseja. Haluaisin vain kuulla Euroopan komission kannan näistä eri ehdotuksista, erityisesti mikä on teistä paras vaihtoehto toimia. Olkaa hyvä, Rova Kopchenska. Thank you, thank you again. Kiitos vielä kerran, puheenjohtaja. Olen, haluaisin onnitella herra Rikeitä, kuten kaikki muutkin koska tämä on erittäin teknistä lainsäädäntöä. Ja kaikki tarkistukset osoittavat, että esittelijä on tehnyt erinomaista työtä. Meille ovat tervetulleet tarkistukset, jotka pyrkivät selkeyttämään ehdotusta. Ja tässä tartun heti kysymyksenne, Rava puheenjohtaja, eli tarkistuksia, jotka käsittelevät kahden voitoisen tarkistuksen minimiväliä. Rekei halusi riittävästi aikaväliä näiden tarkistusten väliin. Ja tässä meillä on vähän joustavuutta sen suhteen, mikä aikaintervalli olisi paras. Ottamme hyvin elää herää Rekkeen ehdotuksen kanssa. Toinen näkökulma, jonka herra Rikki otti esille ja viittasi tiettyihin tarkistuksiin siinä. Miten... No en halusi käyttää sanaa riskaabeli, mutta halusin roroista ja ropakkien tarkistusjärjestelmästä puhua. Pitäisikö nämä yhdistää tämä satamavaltio tarkistuksiin? Minä samoin noin, tämä on erittäin herkkä kysymys. Ja ajattelemme kansallista meren kulkuviranomaisten reaktioita, vaikka jäämme täysin tavoitteelle, uskomme, että tuohon tavoitteeseen voisi päästä muillakin keinoin, ehkä muuttamalla vähän sanan käyttöä. Ja tässä viitan erityisesti tarkistukseen 17. Seuraava kohta, jonka ottaisin esille, Tämä koskee tarkistustulosten raportoimista tietokantaan. Tässä tämä tarkastus puhuu 27 päivästä. Mutta ymmärrämme tässä asiassa, mistä teidän ennätyksenne oikein kumpuaa. Rahman Tero esitti kysymyksen luokituksen vaihtumisesta. Uskomme, että tämä asia on tar- katettu muualla kuin tarkistuksessanne. Eli ehkä tarkistusta ei tarvita, mutta voimme työskennellä tämän parissa vielä. Mutta myöskin tarkastajien pätevyydestä olemme täysin samaa mieltä että tarkistusten ja tarkastajien pätevistä taataan. Se on ainoa keino taata tarkistusten vähimmäistaso. Emme jälleen ole eri mieltä tavoitteista. Ehkäpä olemme eri mieltä siitä, miten se tässä mietinnössä parhaiten muotoiltaisiin. Puhuttiin myös siitä, että täytyy pitää huolta eri tietokantojen yhteiskäytettävyydestä ja yhteyksistä. Väistämäärä tietokanta perustuisi olemassa olevaan tietokantaan, mutta siinä olisi erillinen moduuli. Ja kysymys, pitäisikö tietokannat yhdistää tai pitäisikö niiden olla yhteydessä kytkettynä. Sinä tarvitaan selkeytystä, koska eri tarkistusjärjestelmien välillä ei olisi välitöntä kytköstä, mutta Ymmärrämme, että te paremmin haluaa sitten jakaa turvallisuutta koskevaa tietoa täällä tärkeällä merikuljetusten alueella. Merci beaucoup, Madame Kiitos paljon, Rova Kochenska. Annan puheenvuoron. Esittelemme edustaja Rikelle. Yrittäen vastata Vin van kysymyksen sitäkö, että tämä Pariisin pöytäkirja, otetaanko se huomioon erityisesti. Olkaa hyvä, edustaja Rike. Kiitos puheenjohtaja järjestyksessä ensinnäkin kiitos kaikille osallistujille kommenteista ja puheenvuoroista ja mahdollisesta hyväksynnästä myös kiitos, mitä tulee edustaja Monteiron kommentteihin näistä luokitusmuutoksista. No, komissio vastasi osittain tähän jo. Teidän kommentti on täysin perusteltu, mutta se katsotaan sen myötä, että tämä mahdollisuus eikä mikään velvollisuus, joten näissä olosuhteissa ei anta lippuvaltiolle tai satamavaltiolle velvollisuutta, tämä on vain mahdollisuus. Tärkeää tässä on kuitenkin antaa mahdollisuus tehdä uusi tarkastus tilanteen sattuessa, jos valtio haluaa näin tehdä, joten tämä ei velvoita mihinkään. Tämä on niille jotka haluavat tämän tehdä. Ja tämä tyydytti lähestulkoon kaikki. Tästä keskustelimme edustaja Monteron kanssa aikaisemminkin. Sitten vastaisin edustaja Vannekampin kysymykseen. Kyllä tietysti emme nyt mene sellaisen suuntaan, joka olisi Pariisin sopimusten vastainen. Menemme vain kuten tavanomaista hieman pidemmälle, hieman tarkemmin, mutta parisopimuksen elementit on otettu huomioon, mukaan lukien liitteisiin, sillä se on vieläkin tärkeämpi, joten teknisissä määritelmissä on kyllä otettu huomioon parisopimukset ja ne on mainittu kyllä tarkkana, joten emme ole alapuolella, mikä ulkopuolella, vaan sisäpuolella ja jopa yläpuolella. Lopuksi vielä vastaisin komission huomautuksen kyllä. Ymmärrän, että olette suhteellisen haluttomia, kuten täällä sanotaan, tähän 17 tarkistukseen. Miksi? Sillä se liittyy liitteisiin, ja se vaikuttaisi toiseen säännöstekstiin. Mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa, kuten tiedätte, me siirryimme, tai siis kävimme katsomassa alan toimijoita, kävimme katsomassa tarkastajien toimintaa, ja tämä on hyvin tarkka pyyntö jäsenvaltioilta. Joten pikemminkin, että sanottaisiin, että tämä häiritsee, ne on kyllä pitää paikkaansa. Tämä tarkastus 17 häiritsee ei vain tätä säännösteksi, vaan että se vaikuttaisi myös muualle. No, minun pitäisi pohtia uudelleen tätä kysymystä, sillä kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämä on prioriteetti, ja kun tällaista draamaa tapahtuu, no her- herra Taylor tästä muistutti, tämä ei ollut ainut tapaus, nämä ovat hyvin hintavia tapahtumia. On paradoksaalista, että nämä alukset, jotka aiheuttavat eniten riskejä, ei oteta huomioon kuitenkaan. Ja esimerkiksi kuitenkin kakkostyypin rahteja viettäisiin ne roroaluksia etusijalle, koska se on mukaista. No, tätä pitäisi pohtia uudelleen komissiossakin. Kuulen kyllä, mitä sanoitte. Ehkä no, kun keskustelimme trilogeissa, niin jäsenvaltiot ilmaisevat kantansa tästä neuvostelmaisen kantansa. Näin kyllä, mistä kenkä hiertää. Tämä kyllä oli nähty, mutta toistaiseksi pitäytyisin samassa kannassa kuitenkin, paitsi jos jäsenvaltiot pohtivat asiaa uudestaan, mutta uskon, että he sanovat tästä selvän kantansa muilta osin. Luulen, että no, se mitä muut kollegat täällä sanoivat tarkistuksista voidaan ottaa huomioon, joten uskon, että saamme paranneltua tekstiä ja uskon, että pääsemme hyvän tuuliseen konsensukseen, puheenjohtaja. Jatketaan hyvällä tuulella, jatketaan äänestys huomisaamuna kello yhdeksältä. Siirrymme seuraavaan aiheeseen. Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja määräykset. Annan heti puheenvuoron esittelijälle edustaja Ajuuttolle. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. <clears throat> allora, la... Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Viime viikolla Strasbourgissa meillä oli viimeinen varjoesittelijöiden kokous. Haluaisin esittää kiitokseni koska yhteistyö on sujunut oikein rakentavassa hengessä. Saaneet monia hyviä ajatuksia. Mitä tulee kompromissitarkistuksiin, olen pyrkinyt sisällyttämään kompromisseihin keskeiset muutosesitykset tähän direktiiviin mukaan lukien jotkut seikat, joita on kritisoitu enemmän kuin muita. Varmaan pohdittekin jo tärkeitä ongelmia, kuten esimerkiksi Ranskan poikkeus alumiinin osalta. Se on Ranskalle tärkeälle pyrkinyt puolivälin ratkaisuun, joka ottaa kuitenkin huomioon jotkut perusperiaatteistamme. Siihen liittyy se periaate, että alumiini nähdään materiaalina samanarvoisena. Haluaisin sanoa tämän hyvin eksplisiittisesti. Kompromissi perustuu tähän periaatteeseen, koska koko tämä samanarvoisten materiaalien ajatus on tärkeä tässä, kun ei puhuta sinänsä siitä materiaalista, vaan siitä, miten se materiaali voi toimia, kun sitä ei jotain rakennettu. Ja tämä on syy tähän kompromissiin. Sitten Ranska ja samanarvoinen materiaalikeskusteluun. Sanoisin vielä, että tätä keskustelua käytiin ottaen huomioon se, mitä tiedämme Ranskan teollisuudesta ja merkittävästä alusten määrästä. Mielestäni tarvitsemme tiettyä joustoa tähän, jotta voidaan vastata direktiivin vaatimuksiin. Siksi kompromississa on mukana kahdeksan vuotta plus yksi Ranskan osalta. Ja se olisi mielestäni ihan loistava lähtökohta, jonka varaan kolmikantaneuvotteluissa voitaisiin tukeutua neuvoston kanssa. Toinen tärkeä seikka, josta on keskusteltu väriesittelijöiden kesken, on se, että saataisiin alle 24-metrisille aluksille jotain sääntöjä. Komissio – tietenkin työstää tätä asiaa jo. Eikä kyse ole siitä, että halutaan nyt päällekkäisyyksiä nykykansainvälisten kansainvälisten standardien kanssa. Se ei ole ollenkaan se asia, jota nyt ajamme takaa. Kuitenkin on lähdettävä liikkeelle hyvän tahdon pohjalta ja siksi sanoin jo aluksi, että me emme halua mitään epäselvyyttä tai tällaista harmaata alaa. Siitä on nyt kyse. Me emme pyri päällekkäisyyksiin kansainvälisten standardien kanssa. Ne on totta kai otettava huomioon. Sitten vielä Kreikka. Meillä on tässä sopimus ja kaikki muut jäsenvaltiot ovat jo määritelleet kantansa näihin merialueisiin. Kreikan asema on tässä keskustelussa vähän hankalampi ja siksi Kreikan osalta ainoastaan määritellään ei niinkään merialueita, vaan merireitit. Tästä asiasta on jo sopu olemassa, joten sanoisin, että tämä on melko merkittävä aikaansaannos tässä direktiivissä. Ja lopuksi, ottaen huomioon se, että EU on sitoutunut turvallisuuden parantamiseen meriliikenteessä – me olemme myös puhuneet siitä, että turvallisuus on yhdistettävä sosiaalisiin ja työsääntöihin. Nämä ovat hyvin läheisessä yhteydessä toisiinsa totta kai. Äänestys järjestetään huomenna ja pyytäisin nyt poliittisia ryhmiä tukemaan neuvottelumandaattia neuvoston kanssa. Niin, että pysymme tässä hyvässä aikataulussa, koska Refit-hankkeessa muidenkin osalta e- edetään. Kiitos. Kiitos edustaja Ajuto. Nyt puheenvuoro saavat varjoistelijat. Aloitetaan edustaja Pogliesesta. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitos, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Minun Tehtäväni on vilpittömästi kiittää esittelijä työstään ja siitä, että hän on ollut valmis kuuntelemaan meitä. Komission ehdotus menee juuri oikeaan suuntaan. Se pyrkii yksinkertaistamaan direktiivejä ja poistamaan sellaisia kustannuksia ja tarkistuksia, jotka ovat lisäarvoa tarjoa komission ehdotus oli jo iso askel eteenpäin siis, mutta esittelijän lisätyö ja kaiken ryhmien panos menee samaan suuntaan. Ja tämä tarjoaa yksityis- yksinkertaistamisen muodossa lisäarvoa. Meillä on viisi kompromissiehdotusta. Voimme kaikki ne hyväksyä, kuten koko ehdotuksen sinänsä. Ne kattavat useamman oman ryhmän jäsenen tarkistukset. Voin. Siis vain lämpimästi kiittää esittelijää. Ja toivon parasta neuvotteluissa neuvoston kanssa. Varmasti valiokunta lähentyy kovasti huomenna äänestyksessä. le groupe Sosialistiryhmän puolesta edustaja ajaa sen, no hän ei ole paikalla. Onko sosialistiryhmällä joku muu? Edustaja Ertug. Olkaa hyvä, edustaja Ertug. Kiitos. Vain yksi kysymys. Puhutaanko nyt yhteistyötalouskertomuksesta? Ei, taida olla liian nopea. Selvä, anteeksi. Alors, vous voulez aller plus vite que la musique. Olette nopeammin kuin mitä musiikki soi. No, kuulokkeet korville. Haluatte mennä nopeammin kuin mitä musiikki soi. Pysytään nyt hyvin tärkeässä aiheessa. Edustaja Herzog käsittelee matkustajalusten turvallisuussääntöjä ja määräyksiä. Nyt pysytään siis laivassa. Puhuttiin digitaalisuutumista aiemmin. No, edustaja Foster, olkaa hyvä. Yeah. Good afternoon. Uh... Hyvää iltapäivää ja kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todella kiitellä esittelijää hyvin rakentavista kokouksista. Suurin osa työstämme on ihan hyvää, useimmat kompromissit siis, mutta muutama seikka kuitenkin on vielä sellainen, että emme oikein pidä niistä. Yksi liittyy viittauksiin siihen, miten tarjouskilpailuita – hoidetaan parlamentissa. Comes under the auspices basically. Anteeksi, apuvenet. Miten niitä kohdellaan? Se on kompromissi, jota emme voi tukea kohdassa kaksi, koska se ei ole mikään sightseeing-alus. Eli jos näitä asioita laitetaan sinne asetukseen, meidän pitää olla hyvin täsmällisiä. Joten joka tapauksessa on huolehdittava siitä, että nähdään tämä kaikki kansainvälisten sääntöjen alaisena myös. Eli mielestämme olisi sopimatonta silloin lähteä luomaan jonkinlaista EU-standardia, koska meillä on ne kansainväliset standardit, joita tulee noudattaa. Otin tämän asian itse asiassa esiin jo varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja näistä syistä meidän pitää ajatella tätä kyllä vielä uudestaan, koska tämä ei nyt sovi tänne asetukseen. Ja sitten merireiteistä. Kreikkaan viitattiin tässä ainoana esimerkkinä ja otin esiin tämän asian aikaisemmin ja pysin esittelijää pohtimaan tätä, että onhan Kreikan lisäksi muitakin maita, joissa on, joilla on saaristoa ja saaria ja joutuvat sitten määrittelemään merialueen tai merireitin. Olisikohan parempi siis, että otettaisiin sieltä pois nyt yksittäinen jäsenvaltio, viitattaisiin yleisemmin. Kyse ei ole ainoastaan yhdestä maasta. Ymmärrän toki Kreikan alueen. Mutta esimerkiksi yhdistyneillä kuningaskunnilla ja muilla jäsenvaltioilla on myös tällaisia saarialueita. Eli samantyyppinen tilanne, eli tämä oli minun kysymykseni. Työntekijöiden sosiaaliset olot. No ei tämä minä sinunsa haittaa, mutta ei se liity tähän direktiiviin. Tämä on nyt väärä direktiivi. Mä puhumaan tästä aiheesta. Koska tämä tekninen asiakirja liittyy solas teknisiin määräyksiin. Ilon pitäisi olla IMON jäsen, eli tässä on kansainvälistä tunnustusta. Ei tämä ole siis oikea direktiivi. Nyt tähän muut voivat olla ehkä eri mieltä, mutta meidän mielestämme näin ei ole. Ja sitten oli tarkistus vielä, joka viittasi rajat ylittäviin hätä- ja pelastuspalveluihin, mutta tämäkin on väärä direktiivi nyt tämän tyyppiselle viittaukselle, mutta kaiken kaikkiaan nämä olivat nämä pikkuseikat, jotka eivät ole sinänsä puoluepoliittisia, vaan enempi teknisiä seikkoja. Muuten ihan hyvä. Ja kiitokset esittelijälle, kuten sanoin. Mutta meidän pitäisi kyllä katsoa näitä paria kolmea seikkaa vielä ennen äänestystä. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Foster. Madame Bilbao, c'est à vous. Kiitos edustaja Foster, sitten edustaja Bilbao. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Ajuutoa tehdystä työstä. Haluaisin keskittyä viiteen kompromissiin, jota olemme työstäneet. Sanoisin vain, että tulemme hyväksymään ne ja myös korostamaan sitä, että kompromissi neljä alumiinista ja keskustelu siitä, että josko se on samanlainen materiaali vai ei. No tämä kysymys on ratkaistu hyvin sen myötä, että on tämä transponoinnin määräaika ja uskon, että tulos tyydyttää kaikkea. Se tarkoittaa sitä, että tämä on hyväksymämme asetuksen suuntainen, joten äänestämme puolesta tarkistusten puolesta. Sen halusin vain sanoa. Merci beaucoup, madame. Kiitos, edustaja Bilbao. Edustaja Kyllönen, haluatteko puheenvuoron tästä aiheesta? Ei. Selvä. Jatketaan eteenpäin. Edustaja Peter Van Dalen, olkaa hyvä. Ja, voorzitter, goedemiddag. Hyvältä päivää puheenjohtaja. Ennen huomista äänestystä haluaisin kiinnittää huomion vielä tarkistukseen 39. Peter Lundgren on esittänyt saman laisen, sen tarkistuksensa 40. Ikävä, että esittelijä ei ottanut huomioon näitä kompromisseissaan, kun me haluaisimme määritellä perinteiset alukset samantyyppisesti kuin nykydirektiivissä on 2009 vuodelta. Tämän päivän ehdotus jättää ulkopuolelle purjealukset. Mutta entä perinteiset alukset? Nyt puhutaan ainoastaan perinteisistä matkustaja-aluksista, mutta puheenjohtaja, perinteisiä aluksia on myös sellaisia, joita ei ole tarkoitettu matkustaja-aluksiksi alun perin. Ja nämä alukset ottavat kyllä enemmän matkustajia useimmissa tapauksissa kuin 12, joten me toivoisimme, että tuo matkustaja poistettaisiin sieltä ja puhuttaisiin ainoastaan perinteisistä aluksista. En oikein ymmärrä, miksi esittelijä ei ole tätä ehdotusta hyväksynyt. Tässä voidaan ottaa huomioon muutkin alukset, jotka ovat olleet aikaisemmin käynnissä, mutta joita nyt käytetään, jotta voidaan liikuttaa niin suurempia henkilömääriä kuin 12. Eli viittaisin näiden tarkistusten merkitykseen 39 ja 40. Toivoisin, että esittelijä ottaisi niihin kantaa ja selittäisi, miksi hän ei halunnut hyväksyä näitä mukaan sinne kompromissiteksteihin. Kiitos. Merci à vous. Kiitos. Edustaja Telor, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Kiitos ajatella erinomaista työstä. Ja kiitos varjoesittelijöitä rakentavasta, myönteisestä lähestymistavasta. Sisältö on meille oikein mieluinen. Tuomme kaikkea viittä kompromissitarkistusta. erityisen iloisia olimme siitä, että sosiaalisen ulottuvuuden kompromissi tuli mukaan eli työntekijät, joka on sen suuntaan, mitä ryhmäni niin haluaa, että henkilökunnan koulutus on asianmukaista rajat ylittävissä pelastustoimissa. Joten odottelen tässä ilolla äänestystä. Merci, monsieur Taylor. Je laisse la parole. Kiitos, edustaja Taylor. Sitten edustaja Rike. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Ajuutta tietystä työstä, sillä tämä ei nyt ollut helppo. Tämä oli kysymys ja käännyn komission puolelle ja sanon, että tämä oli äärimmäisen epänormaalia, että alumiinialusongelma käsiteltäisiin tällä tapaa. Vastaavan tämä on aivan naurettavaa, sillä se ei missään nimessä ole samanarvoinen tuote. Sillä on omat puutteensa hyötynsä, se, se ei ole aiheena, mutta tätä olisitte nyt ponnistella ja säädellä editekstissä. Edustaja Juutto oli monimutkaisessa tilanteessa. Hänen pyyti hoitaa tilannetta, jota ei pystytty näin hoitamaan. Olen samaa mieltä kuin edustaja Vandekam näistä aluksista ja matkustajaluksista. On tiettyjä ongelmia komission ehdotuksessa, jotka laittavat parlamentin esittelijän hankalaan tilanteeseen. Haluaisin kiittää edustajaa Juuttoa, joka teki minkä pystyi samanarvoinen materiaali, joka ei ole samanarvoinen muu, josta tehdään samanarvoinen, niin edelleen. Tässä on monenlaista ongelmaa. Toivotaan, että kantaneuvotteluissa päästään sitten kantaan, joka voidaan hyväksyä jäsenvaltioissa. Erityisesti minun jäsenvaltiossani, mutta tässä komission jutun mielestäni, no Refidin osalta ei nyt ole kunnollinen, mutta haluaisin kuitenkin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos edustaja Rike. Nyt saatte taas puheenvuoron, Rova Kajenska. Pyydän vastaamaan kollegoiden kysymyksiin, olkaa hyvä. Thank you, thank you once again, Madam Chair. And... Kiitos jälleen puheenjohtaja. Ja jälleen kiitokset kaikille, jotka ovat työstäneet tätä direktiiviä. Erityisesti kiittelisin esittelijää. Tämä on hyvin monimutkainen asia ja poliittisesti ehkä vielä vähän hankalampi kuin jotkut näistä muista. Pidämme hyvänä kompromissitarkistuksia, erityisesti sitä, joka liittyy siirtymäkauteen alumiinialusten osalta. Käytän heti tilaisuutta hyväkseni ja reagoin edustaja Rikeen puheenvuoroon. Halusin vain toistaa sen, jonka olen aikaisemminkin jo sanonut. Tämä perustuu kansainvälisesti kerättyyn tietoon kyselle siitä, että alumiini on samanarvoista kuin teräs, vaan että kunnolla eristettynä samanarvoista kuin teräs. Ja syy siihen, että tässä direktiivissä puututaan tähän, on se, että kun alumiinista on rakennettu aluksia, niitä on rakennettu, rakennetaan, rakennetaan tulevaisuudessakin ja niitä on rakennettava kansainvälisten standardien mukaan juuri turvallisuussyistä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että direktiivissä puututaan tähän kysymykseen. Onnittelisin esittelee ajuutta, joka on saanut hyvän kompromissin aikaiseksi tässä yhteydessä. Ja sitten alle 24 metrin alukset. Komissio lähtee työstämään pienten alusten koodistoa, joka liittyy kotimaan yhden maan alueella tehtäviin matkoihin. Muutenhan solassäännöt koskevat turvallisuuden osalta. Haluaisin myöskin kiitellä esittelijää lähestymistavasta, kun erotella nämä merialueet ja merireitit. Tässä on poikkeus, ihan totta, erityisen maantieteellisen tilanteen takia, kun on hyväksyttävissä hy- se, että puhutaan merireiteistä. Tämän keskustelun avaaminen uudestaan kaikkien muiden jäsenvaltioiden osalta kuitenkin luultavasti turhaan viivästyttäisi tämän direktiivin aikataulua. Lisäksi esitettiin edustaja Fosterin puolelta apuveneitä koskeva kysymys. Todella ihan totta, niitä ei käytetä Tien, että matkustetaan tai katsotaan nähtävyyksiä rannikolla, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että imon säännöt eivät koske silloin – that, uh, direct... Apuveneitä, joita käytetään vain yhden jäsenvaltion alueella. Ja sitten soveltamisalan muuttaminen niin, että kaikki perinteiset alukset jätetään ulkopuolelle. Haluaisin kiinnittää valiokunnan huomion siihen, että soveltamisalan tiukentaminen niin, että luovuttaisiin kaikista perinteisistä aluksista, myös niistä, jotka on rakennettu uudestaan muutettu matkustajaluksiin. Olisi hankala, koska se saattaisi johtaa siihen, että sellaiset alukset, jotka on muutettu matkustajaluksista, eivät ehkä tulisi turvallisuusstandardien alaisiksi, ja siksi kiinnittäisin huomioon tähän tarkistukseen. Muuten kiittäisin kaikesta työstä, jota tähän mennessä on tehty. Ja kuten aikaisemman kahden direktiivin kanssa toivomme rakentavassa hengessä tehtävää yhteistyötä, jotta saamme hyvän sovun aikaiseksi yhteislainsäätäjien kesken. Kiitos. Kiitos edustaja Foster. Haluatteko lisätä vielä jotain? Kiitos. About tenders. Puhuttiin apuveneistä ja sitten sanotte, että niin tietysti jos apuveneitä käytetään kansainvälisillä alueilla, niin sitten – niin sovelletaan solasia, mutta sanoitte, että jos... No, viittaatteko, väittääkö, ne käytetään eri tavoin kotimaan vesille, sillä se nyt vaikutti, ymmärsin sen niin, sanoitte, että apuvene käytetään kotoperäisesti sellaisia sightseeing-tarkoituksia varten. Sanoitteko näin, sillä en nyt ymmärtänyt välttämättä ihan oikein. No, I was, I was actually... Ei vaan. Olin oikeastaan kanssanne samaa mieltä siitä, että niitä ei käytetä kotimaassakaan sightseeing-tarkoituksiin. Ja sitten selitin, oli siis kanssanne samaa mieltä ja kansainväliset standardit pätevät ainoastaan, kun niitä voidaan käyttää kansainvälisiin matkoihin. Enpä tiedä, siis alueen ulkopuolella. Ei ole oikein mahdollista, että niitä voitaisiin käyttää alueen vesien ulkopuolella. Mutta jos näin olisi, kansainväliset säännöt pätisivät – koska näin ymmärsin teidän puheenvuoron, että niitä ei käytetä samoin kuin näitä sightseeing-aluksia, joita rannikolla käytetään. Paitsi jos ymmärsin teidät väärin, niin siinä tapauksessa pyydän anteeksi. I'll speak to you when we finished. Thank you, Chairman. Puhutaan sitten tästä ulkona. I, I am always at the disposal of members of this committee. Olen aina jäsenten käytettävissä, jos haluatte kahdenvälisesti jostain aiheesta puhua. Kiitos. Donc vous avez bien compris que le bureau de... No niin, kuulitte tämän, että Kosenskan toimiston ovi on auki, jos äh, teillä on muita kysymyksiä. Jatketaan eteenpäin puheenvuoronsa esittelijä Ajuutto, olkaa hyvä. <clears throat> Allora, grazie colleghi per il loro... Kiitos. Kiitos kollegat tuesta. Rova Foster. Uskon, että esitit samat kommentit, jotka tulivat viime viikolla. Antaisin samat vastaukset, jos tämän voin vastata vain Dallinen kysymyksiin tarkistuksiin 39.40. Tässä ei ollut muita tarkistuksia, joten koin, että ei ollut tarvetta uuteen kompromissiin ja siksi en ottanut niitä mukaan. Mutta vielä kiitän teitä ja toivottavasti äänestetään sitten tästä huomenna. Kiitos edustaja Ajuto. Vote aura lieu demain matin. Äänestys huomisaamuna kello yhdeksältä. Jatkamme eteenpäin edustaja Kyllösen lausunto yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma. Edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen erityisen kiitollinen liikennevaliokunnan kollegojen aktiivisuudesta ja yleisestä positiivisesta suhtautumisesta jakamistalouteen – Saimme mietintöluonnokseen sataviisikymmentäkolme muutosehdotusta ja tässä on nyt kyllä suomalaisenkin pakko myöntää, vaikka poliitikkona hetkellisesti pahaa tekeekin, että kahden varjotapaamisen jälkeen olen vahvasti sitä mieltä, että työskentelymme tulos on alkuperäistä raporttiluonnostani paljon parempi, joten kiitoksia rakkaat kollegat. Oma suhtautuminen, suhtautuminen ylipäätänsä jakamistalouteen on hyvin positiivinen ja nimenomaan liikenne- ja matkailusektorin osalta ja panen positiivisesti merkille, että liikenne- ja matkailupalveluissa on syntynyt yhteistoimintaan ja resurssien jakamiseen pohjautuvaa palvelua, jotka tarjoavat asiakkaalle uusia vaihtelevia kohtuuhintaisia ja vaihtoehtoja palveluissa ja toisaalta myös ihmisille uusia ansainta ja työllistymismahdollisuuksia. Yhteisesti olemme kirjanneet, että sääntelykehyksellä näille palveluille ja niiden kehittymiselle olisi luotava fiksut, tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka edistävät innovaatioita ja edesauttavat unionin yhteisiä politiikkatavoitteita, kuten liikenteen vähähiilistämistä, liikenteen saavutettavuutta ja kohtuuhintaisten palveluiden turvaamista. Olemme hakeneet ajatusta mahdollistavista pelisäännöistä – ja muutosehdotusten perusteella toteamme nyt raportissa, että komissiolta edellytetään aktiivista kehityksen ja markkinan seurantaa ja analyysiä sekä analyysin pohjalta tarvittaessa EU-tason toimia. Tavoitteena on siis toimia niin, että potilasta ei lääkitä ennen kuin potilas on sairastunut. Jäsenmailta edellytetään myös nykyistä määrätietoisempaa yhdessä sovitun lainsäädännön implementointia ja lainsäätäjien on huolehdittava siitä, että toimijat asetetaan lähtökohtaisesti samalle viivalle yhteiskunnallisten velvoitteiden suhteen niin, että taataan reilu ja toimiva kilpailuympäristö. Verotuksesta haluan sanoa vielä sen verran, että yleisperiaatteena tulee olla se, että verot ja muut sosiaaliset velvoitteet maksetaan sinne, missä voitot syntyvät, ja lainsäätäjien on oltava tässä alan kehityksen tukena ja tarjottava alustayrityksille ja jakamispalveluiden tarjoajille riittäviä työkaluja. Hyviä esimerkkejä fiksusta toimintamallista on olemassa muun muassa Virossa ja kehottaisinkin muita jäsenvaltioita vahvistamaan toimenpiteitä, joilla vähennetään potentiaalia harmaan talouden toimiin ja veronkierron vaaraan ja sitä myötä myös lisätään yhteistyötalouden hyväksyttävyyttä. Myös komission toivon tässä ottavan aktiivisen roolin ja ylipäätänsäkin kannustan komissiota ja jäsenmaita sisällyttämään yhteistyötalouden edustajat sidosryhmien kanssa käytävään vuoropuheluun ja vaikutusten arviointimenettelyihin. Ja yleisesti toivon, että yhteistoimintataloutta säännellään yleisen sektoraalisen sääntelyn kautta eikä laadittaisi vain sitä koskevia erityisiä sääntöjä, sillä en pidä sitä erityisen kestävänä vaihtoehtona. Yhteistoimintatalouden vaikutukset työmarkkinoille ovat herättäneet ymmärrettävästi paljon kysymyksiä ja tässä tran raportissa halusimme yhteisesti ottaa positiivisen lähestymistavan ja tuoda esiin sen että työelämä ja markkinat ovat ylipäätänsä muuttumassa ja tässä yhteydessä yhteistoimintatalous voi tarjota ansaintamahdollisuuksia erityisesti niille joiden on tähän saakka ollut hankala saada sijaa työmarkkinoilla. komissiolta pyydetään kuitenkin tarkkaavaisuutta myös tässä asiassa ja muun muassa arviointia siitä huomioivatko jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmät uudet työllistymisen muodot riittävällä tavalla. haluan myös korostaa että eun terminologiassa on tarpeen tehdä selkeä ero cost sharing aktiviteettien sekä voittoa tavoittelevien palveluiden välillä. Erityisesti termejä car sharing, ride sharing ja car pooling on käytetty osittain sekaisin, mikä hämärtää näiden roolia koko liikennejärjestelmässä ja myös tähän toivotaan komissiolta selkiyttävää, avaavaa määritelmää. Liikennesektorin osalta haluan erityisesti tuoda esille, että jakamistalouden liiketoimintamalleilla on runsaasti potentiaalia parantaa myös liikennejärjestelmän tehokkuutta ja vähentää liikenteen kielteisiä vaikutuksia, kuten ruuhkautumista ja päästöjä. Jotta tämä potentiaali saadaan toteutumaan, on uusien jakamistalouden, liikennepalveluiden integrointi sekä fyysisesti että tieto- ja informaatiojärjestelmien osalta perinteisen liikennejärjestelmän kanssa ehdottoman välttämätöntä. Hallinnon kaikilla tasoilla tulee välttää sellaisia järjestelmiä ja lainsäädäntötoimenpiteitä, jotka jättävät yhteistoiminta ja yhteistyötalouteen perustuvat liikenteen palvelut liikenteen suunnittelun ja liikenteen harjoittamisen ulkopuolelle. Sen sijaan tavoitteena tulee olla moitteettomasti toimivien, aukottomien, asiakkaita palvelevien matkustusketjujen luominen. Haluan vielä kiittää erittäin lämpimästi varjoraportööreinä toimivia ja toimineita kollegojani aktiivisuudesta, positiivisesta yhteistyöhengestä ja toivon tietysti positiivista äänestystulosta kompromisseille huomenna. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Je... Kiitos edustaja Kylönen puheenvuoron. Saa nyt edustaja Monteiro, olkaa hyvä. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço à colega esta... Uh... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Kyllöstä. Hyvin yksityiskohtainen ja selvä esitys. Tämä on hyvin myönteinen teksti, kun ajatellaan, mistä olemme keskustelleet yhteistyötalouden osalta. Kyse on siis siitä, mitä haluamme tehdä, jotta voisimme selventää lainsäädäntöä. Saada aikaan hyvää lainsäädäntöä. Lainsäädäntöähän meillä on jo, mutta sitä pitäisi voida yksinkertaistaa ja sen pitäisi samalla voida antaa tiettyä suuntaa, jotta lainsäädäntöä voitaisiin johdonmukaisesti noudattaa kaikkialla EU:ssa. Me emme halua luoda esteitä tälle uuden tyyppiselle toiminnalle talouksissamme. Kysehän on esimerkiksi liikenteen ja matkailun osalta hyvin erityistyyppisestä toiminnasta. Emme halua estää mitenkään uusien vaihtoehtojen syntymistä sekä yrittäjille että kuluttajille. Kyse on yhteistyötaloudesta ja siitä voisi olla myönteisiäkin vaikutuksia EUn yrittäjille. Mutta yksi seikka. Tästä mahdollisesta lyhyemmästä kaudesta. 146 tarkistus. Tässä puhutaan ammattimaista palveluista. Meidän pitäisi käydä vuoropuhelua rakentavassa hengessä ja komission tulisi varmasti jakamistalouskysymystä käsitellä tulevaisuudessakin niin, ettei luoda esteitä. Mutta voitaisiin kuitenkin huolehtia siitä, että sekä kuluttajat että yrittäjät voivat nauttia oikeudenmukaisista säännöistä. Niin, että samalla voidaan huolehtia kilpailuasetelmista, koska kyse on myös uusista yrityksistä – näillä aloilla. Meidän pitäisi luoda myönteisiä kasvun mahdollisuuksia. Löydettävä tässä oikea tasapaino, oikeudenmukainen järjestelmä. Kiitos. Kiitos edustaja Montero. Seuraavaksi edustaja Ertug. So, thank you very much. Kiitos. Pahoittelut edustaja Taparellin puolesta. Hän on Bukarestissa kokouksessa. Sen takia esittelen hänen kantansa. Kollegat, ensinnäkin Edustaja Tapardel haluaa onnitella valmistelijaa Kyllöstä hyvästä työstä, erityisesti tasapainosta lähestymistavasta, joka hän valitsi. Yhteistyötalous on uudelleen jännittävä ilmiö, mutta sitä pitää käsitellä varovaisesti, jos haluamme saada siitä parhaamman irti. Tuemme lopputekstiä, joka päättelee, että yhteistyötalous tuo monia hyötyjä taloudelle, mutta lisäksi sinestellään ominaispiirteitä, jotka ovat ongelmallisia. Liikennealalle yhteistyötalous, no sillä on potentiaalia parantaa liikkuvuusvaihtoehtoja erityisesti, jos katsotaan sitä, että käytetään paremmin olemassa olevia kapasiteetteja ja pidetään huolta syrjäisemmistä alueista. Matkailulle yhteistyötalous on lisännyt ja mainostanut palveluita joka vastaa matkustajien lisääntyneitä tarpeita, mutta teksti myös tunnustaa, että meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota sosiaaliseen ulottuvuuteen ja potesta, josko jousto ja työtarjoukset eivät tuo mukanaan epäselviä työoloja. Meidän ryhmämme pitää hyvänä yrittäjyyttä ja sitä, että luodaan uusia työpaikkoja, mutta suosittaa tarkkaa analyysiä haasteista, joita tämä tuo työmarkkinoille. Toinen tärkeä asia – liittyy verotukseen. Ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että pystymme keskustelemaan siitä, miten tärkeä yritysten verotus on. Ja sitten verotetaan siellä, missä tuotot tulevat tulevaisuuden kestävät työmallit ovat sellaisia, joissa toimitaan oikeudenmukaisesti ja reilusti. Ja lopuksi mietinnössä myönnetään, että yhteistyötalous on nopeasti muuttuva ilmiö, joka tuo mukanaan vaikeuksia, jos pyritään erittelemään eri toimijoiden toimintaa kuitenkin ryhmämme sosiaalidemokraatit uskoo, että komissio ja se valtiot ja uudet liikuntamallit, niiden pitää käydä välillään avointa vuoropuhelua ja löytää kehykset, jotka perustuvat siihen, että noudatetaan sääntöjä ja toimitaan hyvässä hengessä. Kiitos. Merci, monsieur Kiitos edustaja Erthug. Edustaja Dalton, hyvää päivää. Se hymy, te hymyilette, hieno homma. Saatte puheenvuoron. Bonjour, merci beaucoup, Madame President. Um, Uh, well, I'd also like to... Hyvää päivää. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittelijä varjoesittelijöitä kiittää. Esittelijä erityisesti on hyvin avoimessa hengessä tehnyt yhteistyötä meidän kaikkien kanssa. Hyvä niin, tässä on monia hyviä asioita, ehdotuksia. Pari alaa kuitenkin, jolla emme voi kompromissia tukea. Emme hyväksy tällaista yhteisötalouden yhtenäistä sääntelyjärjestelmää, kun siinä on niin paljon eri aloja. Näitä ei pitäisi harmonisoida, vaan käsitellä yhtä kerrallaan. Osittain lausunto menee vähän liian pitkälle, kun ajatellaan työmarkkinoita. Yhteistyötalous kaiken kaikkiaan on myönteistä ajatellen työntekijöiden oikeuksia, kun saadaan tehtyä joustoa, joka ei aikaisemmin ollut mahdollista. Näin ei välttämättä olla pomon orja, pomon, joka päättää montako tuntia tehdään päivässä työtä ja koska on lomaa, vaan tämä antaa lisää voimaa työntekijöille ja sitä ei oikein tunnusteta, tunnusteta tässä tekstissä niin paljon kuin tulisi. Emme ole samaa mieltä siitä, että yhteistyö, yhteistyötalous on sinänsä veroongelma, vaan kuten sosialisti kollega saattoi sanoa, on ajateltava yksittäisiä aloja. No yleensä ongelma on siinä, että verotetaan yrityksiä siellä, missä voittaa tehdä, mutta tämä liittyy monikansallisiin yrityksiin. Tämä ei liity erityisesti yhteistyötalouteen. Monet eivät maksa veroa siksi, että he eivät saa voittoa Uber esimerkiksi, joten ei tarvitse maksaa yhteisön veroa. Joten tässä ehkä henki on hiukan kielteinen ja tämä on oikeastaan keskeisin kanta, niin meidän pitäisi suhtautua vähän myönteisemmin yhteistyötalouteen, joka voimannuttaa kuluttajaa matkailun ja liikenteen alalla. Silloinhan tämä on ollut erityisen tärkeä ala. Matkustajat ovat todella kuluttajia tässä. Jos saadaan huonoa palvelua, niin asiakkaat voivat jättää palvelun yleisesti asiakkaat ovat tyytyväisempiä yhteistyötalouden palveluihin kuin muihin. Ja tämä on hyvä asia ajatellen ympäristöä myös. Tämä on nähty, kun nähdään joissain kaupungeissa, että autoja on liikenteessä vähemmän juuri jakamistalouden takia. Vähän turhan kielteinen kantaman ja kompromisseja voimme tukea yleistä lähestymistapaa myös, mutta muutama kompromissi aiheuttaa tunnistaa ongelman ja se, että yleisesti ottaen tässä on vähän liian kielteinen kanta mielestäni hyvään, hyvin myönteiseen alaan matkailun, turismin ja liikenteen osalta. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Dalton. Kiitos edustaja Dalton. Puheenvuoron saa edustaja Rike. Siksi puheenjohtaja haluaisin kiittää Rouva Kyllöstä kovasta työnteosta kompromissien parissa. Näemme tämän hyvin ja tämä kouluvaliokunnassa. Täällä on erilaista herkkyyttä tämän aiheen suhteen. Halutaan olla proaktiivisia ja olla sitä mieltä, että myönteisiä puolia pitää allekin viivata ja itse olen enemmän tällä lailla suuntannut ja sitten on epäileväisempiä. Ja heilläkin on asioita esille otettavana. Ja näinhän se aina on, kun uusia malleja nousee esille. On riskejä ja etuja. Jotkut painottavat riskejä, toiset etuja. Mutta kaikki me huomaamme, että jokaisella on argumenttinsa. Rova Kyllönen on nyt hyvää työtä, hän pyrkinyt tasapainottamaan nämä lähestymistavat ja hän täytyy tunnustaa, että hänen miet- työnsä on samansuuntainen kuin se teksti, joka täällä hyväksyttiin pari viikkoa sitten, ei täysin, mutta aika pitkälle. On tärkeää, että me olemme koherentteja. Muuten mentäisiin ihan eri suuntiin, niin sillä vaaransa. Ryhmämme tukee kompromisseja. Kompromissi on kompromissi. Voilà. Ei se mikään ole mustavalkoista, herra Dalton. Ei voi nielasta päätä ja häntä ja jalkoja samaan aikaan. Hän sanoi, että Estelle sanoi, että tässä on, pyritään lisäämään eri osa osapuolten varmuutta. Yleensähän nämä osapuolet on tunnistettu. Tiedämme, kuka tekee mitä, kuka on palvelut tarjoaja. No se lisää luottavuutta transaktioihin. Ja sitten tämä voi olla hyödyllistä maaseudulla, ja siellä pysyviä palveluita, esimerkiksi liikkuvuuspalveluita, kuljetuspalveluita. No ei nyt ole olen vähän hämmästynyt tästä, mutta eipä paljon muita kommentteja. Toivoisin tietysti, että ollaan vähän joviaalimpia suhteessa joka talouteen, mutta, mutta että, joo, jollakin meillä on ollut pelkonsa, mutta tämä on tasa-arvoinen, tasapuolinen teksti ja toimme sitä. Kiitos edustaja Rike. Olen itse myös äh, varjoistelija, valmistelija edustaja Kyllönen. Kiitos äh, teille loistavasta työstä. Miksi sanon näin? No siksi, että ensimmäinen viesti tässä tekstissä on se, että yhteistyötalous, no siltä puuttuu sääntelykehystä. Ja katson tässä Euroopan komission puoleen. Tästä puuttuu sääntelykehys. Kuitenkin tämä sääntelykehys on enemmän kuin tarpeen. Yhtäältä pitäisi määritellä nämä kehykset, joita nyt on hyvin määritelty. Tässä on suljettu tietyt opportunistiset ammattilaiset foorumit, ja minä olen sitä mieltä, että kaikki alustat eivät liity yhteistyötalouteen, vaikka yhteisötalouden toimijat ovat pääosin alustoja. Minä en halua nyt, että tässä tehdään virheitä, että tässä puhuttaisiin, että on toisaalta puhtaasti ammattimaisia toimijoita. Ja katson tässä edustaja Daltonin puoleen. Edustaja Dalton puhuu meille kohdasta esimerkistä, hän sanoo meille ja puhuu Uberistä Herra Dalton, minusta Uber on palvelu, liikennekuljetuspalvelu, joka käyttää alustaa käyttöliittymänä. Ja kyse on kuljetuspalvelusta, joka on ammattimainen. Ja tässä tämä ero on, joka meillä pitää olla. Sen verran toisaalta, mikä on yhteistyötalous ja toisaalta, mikä on jakamistalous. Se oli ensimmäinen viestini. Niin edustaja Kyylönen. Toinen viestini on se, että yhteistyötalous, sen täytyy pysyä paluna joka on pääosin ei-ammattimaista, jotta ryhdy epäreilua kilpailua toimijoiden kanssa. Tämä huomataan osassa taksi- bussikysymyksissä. Riskinä on, että on sosiaalista polkumyyntiä, jos palvelun hoitavat elinkeinoharjoittajat, joista verotussäännöksistä ei ole vielä sovittu tarpeeksi jos ajatellaan sektorikohtaista sääntelyä. Tässä saatetaan päätyä hyvin, hyvin hankalaan tilanteeseen. Kolmanneksi, arvon kollegat, ei meidän pidä olla naiveja. Tämän alustan ammattimaista käyttöä ei nyt väl, siltä ei välttyä niin, sillä nuori, se on dynamiikkaa ja teknologia kehittyy vallankumoukset olen pahoillani. Me emme ole nyt etusijalla ja kysymys kuuluu, miten nämä ammattimaiset alustat, nähdään miten niiden määrä lisääntyy ja samalla mitä sitten tehdään käytännössä. Ensinnäkin minusta pitää asettaa ylärajat näille tuloille, että niitä verottaa tietyn kynnysarvon yläpuolella. Jos asetetaan kynnysarvoja, niin ne tehdään alustoittain tai sektorikohtaisesti, ja voidaan jopa kuvitella, että olisi yksi kynnysarvo kaikille yhteistyötalouden toiminnoille. Kaikki nämä kysymykset eivät ole tulleet käsitellyksi tässä tekstissä, ja niistä niin pitää kuitenkin saada eurooppalaista sääntelyä ja katson tässä herra Rikeitä hänen tekstinsä menee tuohon suuntaan. Loppuun sanoisin, että valiokuntamme käsittelee näitä käytetympiä alustoilla kyse yhteiskyydeistä, etuista kyydeistä. No lisään tähän vielä yhden kerroksen, mutta vetoan nyt sen puolesta, että lähestymistapa olisi spesifikomissiolla, jossa pohditaan tämän vaikutusta liikenteeseen ja matkailuun. Tärkein kysymys on kuluttajien suojelu. Pitäisi suojella myös tietoja ja odotan omalta osaltani jatkotoimia. Ja uskon, että valmistelija on myös samaa mieltä kanssani tästä. Eli ei saa niitä, tämä on teksti, lausunto, joka jää pöytälaatikkoon. Komissio on nyt aika antaa meille todellinen ratkaisu näihin kysymyksiin joita esiintyy eri jäsenvaltioissa myös siinäpä se. Toivottavasti saan vastauksen Euroopan komissiolta. Seuraavaksi seuraava varjoesittelijä, edustaja Demesmaker, olkaa hyvä. Niin, on, en ole kyllä varjoesittelijä, mutta ihan mielelläni käyttäisin puheenvuoron. Haluaisin kiittää esittelijä Kyllöstä ja varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet hyvää työtä. Aihe on tärkeä, koska itsekin esitin monia tarkistuksia. Hienoa nähdä, että ne on otettu huomioon myös kompromissitarkistuksissa. On aivan selvää, että yhteistyötalous on tärkeä, kun ajatellaan tehokasta liikkuvuutta – ja kukoistavaa matkailua. Meillä on Euroopassa paljon tarjottavaa näin ajatellen kuluttajia, ympäristöä ja yrittäjiä. Olen aivan samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka sanoivat, että pirstaloituminen lainsäädännössä ja harmaat alat on voitava estää. Näihin asioihin on puututtava, mutta kuitenkin pitää olla tarkkana siinä, ettei yhteistyö, talout oikeastaan liikaa rajoiteta, koska tämä itsesäätely ja nopeat muutokset vaativat tietynlaista lähestymistapaa. Kunnollinen tutkinta tarvittaisiin perustaksi ennen kuin lähdetään tekemään uusia lainsäädäntöehdotuksia, ottaen huomioon erilaisuudet eri aloilla. Suhteellisuus on pidettävä mielessä, kun ajatellaan näitä määräyksiä. Lisäksi kollegat on luotava myönteiset toimintaolosuhteet ajatellen innovaatisuutta, ajatellen miten paljon potentiaalia vankalla yhteistyötaloudella meillä olisi. Tämän halusin lyhyesti sanoa. Kiitos. Merci, monsieur Kiitos edustaja Demesmaker. Edustaja Demonte, olkaa hyvä. Si, grazie. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä kompromissitarkistuksista. Minusta teksti on kunnianhimoinen, tulos tyydyttävä. Joitakin asioita alleviivaisiin. Harmonisoidun säätelykehikko vaihtoehto on pirstoutunut sellainen. Me emme halua EUta, jossa jokaisella jäsenvaltiolla on oma säätelykehikkonsa – ja päätavoitteemme pitäisi olla saada harmonisoitu säätelykehikko aikaan. Toisekseen ei pidä myöskään luopua saavutuksista. Meillä täytyy olla oikeudenmukaista kilpailua. Verot pitää maksaa ammatin harjoittamisesta, ammatillisesta toiminnasta. Turvallisuus täytyy taata. Kaikki nämä ovat saavutettuja etuja. Kuluttajaa täytyy suojella mahdollisimman hyvin. Nämä asiat on tärkeää muistaa. Nämä täytyy ymmärtää, miksi kuluttajat valitsevat yhden yrityksen toisen sijasta. Tietojen siirrettävyys – ja alustat, jotka kykenevät vuoropohjille, jotka ovat yhteiskäytettäviä, luovat myös lisää kilpailua. Ja vielen dank. Kiitos edustaja. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa. Minullakin on, on muutamia tarkistuksia, jotka olen jättänyt. Ne on kompromisseissa myös huomioitu. Senpä vuoksi haluaisin kiittää lämpimästi valmistelijaa. Tämä liittyy minussa meluun laskemiseen, päästöjen laskemiseen, tietysti myös työpaikkoihin, mutta työpaikat, ne pitää olla kestäviä, niillä pitää olla sosiaalinen ulottuvuus, vain työ, tässä pitää olla tarkkana, ja on myös hyvä, että shared mobility on otettu huomioon, erityisesti maalla on usein mahdollista myös tässä varmistaa liikkuvuutta ilman, että on sitten sidottu oman autonsa. Muutama huomautus kuitenkin vielä yksityiskohtaisemmin ensinnäkin aikaisemmin puhuja sanoi, että työntekijät eivät ole orjia. No sanoisinpa, että työntekijöiden ei pitäisi olla orjia. Sitä on täällä kerran tehty. Meillä oli rekkakuskeja täällä vieraana ja sitten oli romanialainen rekkakuljettaja, joka kahdeksan kuukautta oli Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa ja ajoi siellä autoaan. Kahdeksan kuukautta hän yöpyi omassa autossaan, hän ei saanut käydä kotona edes kun ensimmäinen lapsi syntyi. Ja hän sai romania vähimmäispalkkaa noin parista euroa. Minusta tämä on nykyaikaista orjuutta. Senpä vuoksi meidän pitää varoa. Ei pidä nyt sanoa, että sitä ei ole. Nämä ovat muita aikoja. Voi aina olla niin, että tätä pitää valvoa tarkasti. Tämä yhteys pitää olla olemassa, sillä on tässä tärkeä rooli. Toinen asia, joustavuus. No, sitä pitää olla yrityksellä kyllä pitää paikkaansa, ja niillä pitää olla innovatiivinen liiketoimintamalli, mutta kysymys kuuluu, että mihin suuntaan innovaatio menee. No esimerkiksi ARDssä kaksi, kolme viikkoa sitten oli elokuva Ryanairista, joka näytettiin, miten näitä henkilöstöä käsiteltiin, he eivät ole työntekijöitä, heitä käsitellään ikään kuin elinkeinonharjoittajien. Sen takia ei makseta vakuutuksia eikä makseta veroja näille piloteille. Tämä ei ole joustava innovaatio oikein suuntaan, vaan väärään suuntaan. Ja tätä pitää varoa. Tietysti haluamme kilpailua, mutta puitteet, kehykset, niiden pitää olla samat. Ja jos ne ovat epäsosiaalisia, niin silloin kilpailu on vääränlaista. Ja tämä pitää estää. Se on koalition, ei vain komission tehtävä korja-puhuja että tätä varoittaa, Tiedän, että Raineria vastaan, pilotteja vastaan on nyt kymmenen vuotta heihin on kohdistunut toimia. Komissio on nyt kymmenen vuotta sanonut, että se tietää, että Raineerilla toimitaan näin, mutta se ei reagoi. Ja tässä kohtaa minä kiinnostaisi tällaisessa konkreettisessa tapauksessa, mitä teette perussopimusten valvojana, sillä tämä ei ole hyväksyttävää, tämä on perussopimusten rikkomusta ja tässä meidän pitää toimia, sillä muuten ne voittavat, jotka toimivat näin ja luovat epäsoisia työskentelyolosuhteita ja sitten mennään siihen suuntaan, että työntekijöistä tulee orjia. Sitähän me emme halua. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos, edustaja Kramer. Puheenvuoron saa edustaja Nilsson. Eh, Kiitos. Tämä Ruotsissa aina tuo esille kaksi teemaa. Mahdollisuudet, että uusi teknologia tarjoaa, eli nämä mahdollisuudet työskennellä yhdessä ihan uudella tavalla. Ja tämä on jännittävää. Toinen on ongelmat. se, mikä on ongelmallista tässä mallissa. Se on, että me olemme, tämä, me olemme ikään kuin usein toimintamallien vankeja. Ihmiset ovat sanoneet kuljetussektorista, että se malli on ollut sata vuotta vanha. Meillä on aina ollut pieniä yrityksiä, kuljetusyrityksiä. Ne ovat yhdistyneet tehdäkseen sitten bisnestä yhdessä. Tämä tapa on sata vuotta vanha. Ja se on osastoimintaodotus ja, ja tämä on osa myös jakamistaloutta. Minä olen vähän väsynyt siitä puhutaan uusista malleista, kun nämä ovat jossain määrin ihan vanhoja työtapoja. Mutta tärkeää on, useammat ovat maininneet tämän veronkierron. Nykyäänkin on konsulttifirmoja, jotka tarjoavat koulutusalan, sektoreen, koulutusalan yrityksille ja muillekin, että tulkaapa meidän asiakkaiksi. Meillä on ideoita äh, uusista bisnesmalleista, jotka merkitsevät, että voit välttää veron, veron maksamiseen tai, tai voit välttää AY-liikkeen työehtoja koskevat vaatimukset. Tulkaa asiakkaaksemme. Ja sitten yritykset tavallaan nostaa tällaisen kyltiin ja sanovat, että nyt meillä on uusi bisnesmalli, niin ei, ei sitten makseta veroja tai noudata työehtoja. Ja meidän täytyy olla todella skarppina sen suhteen. Kiitos. Merci. Kiitos edustaja Nilsson. Rouva Virkkunen, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Haluan myös kiittää raportööri Kyllästä, joka on tehnyt hyvää työtä yhdessä shadow-raportöörien kanssa koska on pystynyt yhdistämään kompromisseiksi näin monenlaisia ajatuksia, mitä täältäkin valiokunnasta nyt tulee jakamistalouden osalta. Haluan vain sen sanoa, että mielestäni ei ole realistista ajatella, että meillä olisi joku yksi yhteinen sääntelykehys koko jakamistaloutta ajatellen, koska siellä on niin paljon erilaisia palveluja. Eli kyllä sen lähestymistavan pitää enemmänkin olla tämmöinen sektor specific. Meillä on erilainen lainsäädäntö vaikkapa asunnon vuokraukseen, tai ravintolapalveluissa tai kuljetuspalveluissa ei voida ajatella, että nämä jotenkin voitaisiin kattaa yhdellä yhteisellä isolla lainsäädännöllä. Jokaisessa jäsenmaassa on nytkin aika isoja eroja siinä, että vaikkapa miten asuntoja voi vuokrata väliaikaisesti. Ja sen vuoksi on myös ongelmia näiden jakamistalouden palveluiden kanssa, että ne voisivat toimia yhtenäisesti Euroopan markkinoilla. Itse ajattelen, että meillä pitäisi pyrkiä siihen, että meillä online-maailmassa ja offline-maailmassa olisi samanlaiset säännöt sisämarkkinoilla. Eli onpa sitten online-palvelu tai offline-palvelu, niin sääntöjen pitäisi olla samat sisämarkkinoilla, mutta siihen on aika pitkä matka juuri sen johdosta, että jäsenmaiden lainsäädännöt eroavat aika tavalla – ja vaikkapa jos puhutaan Uberista, joka nimeltä täällä mainittiin, niin totta kai jäsenmaiden on tärkeää myös katsoa omaa taksilainsäädäntöään ja keventää näiden perinteisten palveluiden säätelyä niin, että ne voivat myös kilpailla uudella tavalla näillä digitalisaation avaamilla markkinoilla ja että ne voivat myöskin kehittää omaa toimintaansa. Eihän se ole tietenkään reilua, jos osalla vanhoista toimialoista on hyvin raskas sääntely ja sitten tulee uusia palveluita, joilla ei ole kovinkaan paljon sääntelyä. Eli pitää olla myös reilu, reilu kilpailu ja sen vuoksi jäsenmaiden pitää myös arvioida omaa sääntelyä ja lainsäädäntöään tästä näkökulmasta. Mutta on hyvä, että komissio on tuonut tällaiset guidelinesit tähän ja suhtautuu myös positiivisesti siihen, että jäsenmaat antaisivat tilaa näille ö, uusille yrityksille, koska me olemme investoineet satoja miljardeja Euroopassa siihen, että meillä olisi hyvät internetyhteydet. Ja nyt meille syntyy paljon uusia palveluita, jotka hyödyntävät digitalisaatiota. Ja sen vuoksi meidän pitää myös uudistaa omia toimintatapoja niin, että nämä uudet palvelut ovat mahdollisia, koska tiedämme, että kansalaiset pitävät näistä erittäin paljon. Näistä on tullut hyvin suosittuja ja ne ovat monella tavalla tehokkaita ja miellyttäviä palveluita, mutta se edellyttää sitä, että jokaisen jäsenmaan on myös arvioitava omaa vanhaa lainsäädäntöä niin, että siellä on tilaa tilaa innovaatioille. Mutta sen halusin sanoa, että ei ole varmasti realistista ajatella, että meillä olisi yksi ekonomia koskeva onko yhteinen lainsäädäntö, vaan kyllä sen täytyy olla tämmöinen sektorikohtainen lähestymistapa, miten näitä palveluita arvioidaan. Virkkunen, merci. Kiitos edustaja Virkkunen. Käännyn Euroopan komission puoleen. Haluatteko komission puolesta. Ei rouva Vananen, vaan herra. Vesa Vanhanen, DG Grow. Vesa Vanhanen Grow pääosastolta komissiosta. Kiitos puheenjohtaja. Mielelläni haluaisin itsekin kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat puhuneet täällä tänään. Tämä oli rikasta keskustelua ja mukana oli paljon kiinnostavia uusia aspekteja. Kuten monet jäsenet sanoivat, komission tiedonanto pyrki painottamaan sitä, että me uskomme, että yhteistyötaloudessa on paljon potentiaalia. Ajattelimme, että tässä vaiheessa, kun koko ala kehittyy melko nopeasti – ei kannata pyrkiä lainsäädäntöön, vaan pitäisi pyrkiä selvittämään sääntöjä EU-tasolla ja kannustaa jäsenvaltiota tarkastelemaan uudestaan omia sääntöjään, jotta kaikki lähtisivät tarjoamaan palveluita samalta perustalta, kun samaa palvelua tarjotaan. Ajatellaan yksityisiä kansalaisia, jotka tarvitsevat palveluita muille kansalaisille, niin tietyt kynnykset ehkä voisivat auttaa niin, että erotellaan yksityisistä kansalaisista yrittäjät. Kuten monet jäsenet sanoivat, komissio tekee edelleen työtä tällä saralla. Meillä on erityinen matkailuhanke. Asuntojen vuokrauksen osalta olemme läheisessä yhteistyössä moniin sidosryhmiin, katsomme erityispiirteitä tällä saralla. Eri komission pääosastojen kautta tutkimme myös tätä alaa, koska se muuttuu niin nopeasti. Meillä on kymmenen eri tutkimusta, jotka saadaan käyttöön vuonna 2017. Näin saamme apua, jotta politiikkaa voidaan kehitellä yhteisötalouden osalta luotettavan tiedon pohjalta. Me olemme edelleen siis tarkkana ja katsomme sitä, mitä tällä saralla tapahtuu ja pyrimme huolehtimaan siitä, että eurooppalaiset nykysäännöt ovat sellaisia, että niitä myös noudatetaan jäsenvaltiossa. Kiitos. Kiitos, mutta en nyt kuullut syytä. Niin siis tällä hetkellä on tahto hyvin erotella nämä asiat, kuten sanoin aikaisemmin ammattimaiset palvelut. Eli tämä liittyy näihin kysymyksiin, joista on aikaisemmin, eli että sanotaan on toimintaa, joka on jo hyvin kehystetty, sitten toisaalta on jakamistalous, ja haluaisin tietää, niin nyt tällä hetkellä miksi komissio, Euroopan komissio, joka huomaa, että tämä aihealue on nousemassa esille, että se luo valtavasti ongelmia eri valtioissa, miksi Euroopan komissio tässä tilanteessa ei päätä vihdoinkin pohtia sääntelykehyksen luomista sillä, että tämä mainittiin kyllä myös kollegoiden toimista. Miksi ette yritä nyt sanoa, että no niin, meillä on nyt aihealue, joka on nousemassa esille, joten meidän pitää ennakoida. Ja no, minä voin sanoa teille yhden asian, jos yhteistyötalous, sanotaan olla sillä, tässä nyt tehdään erotoista välillä ja sitten myöhemmin jälkikäteen korjataan haitat, niin sitten tämä on hankalaa, joten minusta on parempi ennakoida. Sanokaa minulle, miksi pöytälaatikoissanne ei nyt ole mahdollisuus, äh, mahdollisia suuntia, joita voitaisiin kehystää sitä puitteet tälle kaikille. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on ajatellut laatiessaan tätä tiedonantoa – että yhteistyötalous on eri aloilla hyvin erilainen ja se muuttuu nopeasti. Uusia liiketoimintamalleja syntyy, vanhat katoavat. Ja meistä tuntui, että ei ollut oikein nyt perustaa sille, että komissio lähtisi esittämään jotain, joka voisi todella kattaa kaikki eri alat ja liiketoimintamallit, joita esiintyy yhteistyötalouden saralla. Olimme siis sitä mieltä, että nyt oli liian aikaista lähteä ajattelemaan tällaista edes, kun silloin kun yhteistyötalouden tiedonanto hyväksyttiin. Ja me päätimme vain seurata tilannetta tarkkaan, katsoa miten nämä liiketoimintamallit kehittyvät, miten markkinat kehittyvät. Tätä työtä teemme tällä hetkellä ja tietenkin perustuen kaikkiin tutkimuksiin, kaikkiin yhteyksiin, sidosryhmiin, kaikkien kuulemisten pohjalta. Voimme tarkastella tilannetta uudestaan. Viimeinen kysymys, sillä tämä on ihan meille tärkeä. Sillä kysyn huomisen taloudesta, enkä halua, että liikennevaliokunta osoitetaan sormella sanotaan, että me emme meistä oikeita kysymyksiä, sillä kaikki kollegat esittävät erinomaisia kysymyksiä. Te sanotte minulle, että no toistaiseksi emme tee mitään, koska emme halua jarruttaa tämä talouden toimintaa. Sanokaa minulle nyt, jos Euroopan komissiolla, onko sillä pöytälaatikossaan tutkimuksia, vai eikö ne ole sillä edustaja Virkkonen sitten hyvän kysymyksen aikaisemmin. Hän sanoi, että niin, pitäisi arvioida tilannetta. Onko teillä nyt tutkimuksia arvioita, mikä on tilante, tilanne niiden osalta ja sitten me liikennevaliokunnassa me haluamme saada säännöllisesti näitä tuloksia teiltä tutkimuksesta. Sanokaa, mikä nyt konkreettisesti ottaen on tilanne. As I noted, Madam Chair. Kuten totesin, Rova puheenjohtaja, eri komission pääosastot tekevät tai ovat tilanneet tutkimuksia Ja näiden tutkimusten toteuttamiset ovat aika pitkiä. Tutkimusten julkaiseminenkin vie aikaa, mutta komissio julkaisee tutkimukset aina niin pian, kun välttämättömät menettelyt, heti kun välttämättömät menettelyt on tehty. Kun tutkimuksia on valmiina, esittelemme tätä täällä ja nämä tutkimukset kattavat myös kuljetusalan ne ovat teillä heti, kun ne ovat valmiita. Edustaja Kramer hyvin nopeasti. Ja, ich hatte ja die Frage gestellt. Niin, minähän esitin kysymyksen, mutta en saanut vastausta. Minä puhuin siitä, että kaksi kolmannesta Ryanairin lentäjistä eivät ole kunnollisessa työsuhteessa. Kahdeksan vuotta on tutkittu, mutta Tuloksia ei ole, ei ole kyllä eikä ei vastausta komissiolta. Mitä teette ja miksi ette ole tehnyt tähän mennessä mitään? Se on kysymykseni. Kiitos. No niin. mm, the reason that uh, I did not... Syy, miksi en vastauksessani tarttunut tähän aiheeseen, oli, että tällä pilotilla ei ole suoraa yhteyttä aiheemme kanssa. Ne tutkimukset, joita teemme nyt, niillä taas on suora yhteys. Merci beaucoup, euh, la... Kiitos komissio. Eteenpäin pyydän, että valmistelija edustaja Kyllönen täällä onko yhtä keskustelta huomenna. On äänestys kello yhdeksältä. Eikös niin? Saatteko käännöksen? Selvä. Olkaa hyvä, edustaja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon kyllä sydämestäni, että jokainen vielä kerran lukee sen yhteisen kompromissiesitysten sarjan, minkä varjoraportöörien kanssa saimme aikaiseksi. Siitä pystyy kyllä aistimaan sen, että lähtökohtaisesti maltti on valttia. Seurataan, alkaako potilas sairastaa ja lääkitään sitten, kun erilaisia tauteja ja vaivoja ilmenee, mutta on ihan selvää, että vaikka nyt emme heti lähdekään liikkeelle lainsäädännön kanssa, niin jotta rajat ylittävät toiminnot pystyisivät edistymään, me tulemme varmasti jossain vaiheessa tarvitsemaan single market approachin tähän asiaan. Ja ihan jo siitä näkökulmasta, että toimijat pystyvät viemään yrityksiään eteenpäin. Ja itse ainakin lähden siitä, että meillä täytyy olla jonkunlaiset hiekkalaatikon reunat, ettei meille käy niin kuin lapsille hiekkakasan päällä, että se vaan ennen pitkää leviää sinne pitkin heinikoita, eikä meillä ole mitään yhteistä paikkaa, missä toimia tai mitään pelisääntöjä. Ja siinä käy monta kertaa niin, että meillä ei ole enää myöskään sitä toimialaa, mitä fiksusti kehittää. Eli me seuraamme ja toivon, että komissio tekee tutkimuksia, taustaselvityksiä, tarkastelee asioita, pyrkii toimimaan niin, että, että jäsenmaissa tapahtuvat hyvät käytänteet siirtyvät yli rajojen niitä monistetaan, niitä hyödynnetään ja joka paikassa ei toisteta ja tehdä niitä samoja virheitä, mitä jossain toisessa paikassa on tehty. Ja kyllä näen niin, että meidän jokaisen on hiukan huokaistava ja katsottava, mitä tässä maailmassa tapahtuu, mutta ei niin, että ottaisimme täysin yltiöpositiivisen näkökulman jossa emme edes yrittäisi seurata, mitä tässä järjestelmässä ja jakamistaloudessa kokonaisuudessa tapahtuu. Sen verran täytyy kollega Daltonille sanoa, että kun tulen suomalaisena sellaisesta maakunnasta, jossa kesäisin järjestetään jopa pessimistipäiviä niin ihan täydelliseen optimismiin ja positiivisuuteen en valitettavasti kyennyt, mutta kaikkeni yritin. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti edustaja Kyllönen. Muistuttaisin, että äänestämme lausunnosta huomenna alkaen kello yhdeksän. Jatkamme eteenpäin. paikallisyhteisön internetyhteyksien kehittäminen. Ja annan puheenvuoron edustaja Ertugille, sillä kollegamme Claudia Tapardel ei päässyt paikalle. Hän on sitä pahoillaan, mutta nyt edustaja Ertug, olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. Kiitos oikein paljon puheenjohtajalle kerran. Pahoittelen edustaja Tapardellin puolesta. Mielellänä esittää Mielelläni esittelen hänen lausuntoluonnoksensa. Internetyhteyksien parantaminen on yksi tärkeä prioriteetti EU-ssa ja ennaltaehto, että talous voi toimia. Kansalaiset tarvivat vakaan, turvallisen ja ilmaisen internetyhteyden. Siksi internetyhteyksien parantaminen tämä Wi-Fi for EU-aloite liittyy komission aloitteisiin, jolla halutaan hyvin toimivat digitaaliset sisämarkkinat luotua ilmainen wifi julkisilla paikoilla kautta Euroopan unionin. Lausunnon laatijan tavoite oli kahtalainen. Toisaalta haluttiin huolehtia siitä, että ilmainen wifi-yhteys annetaan myös liikenne liikenteen ja tällaisen nähtävyyksien saralla. Tämä antaa paremmat mahdollisuudet hyvistä, hyville, hyvin toimiville liikenneyhteyksille. Näin voidaan parantaa kansalaisten elämää. Samalla matkailussa annetaan mahdollisuus nettiyhteyteen. Se voi lisätä nähtävyyksien houkuttavuutta, antaa lisää palvelua matkailijoille, turisteille – Komission ehdotuksessa kuitenkin, kun otetaan huomioon, miten rajalliset resurssit on, niin aloitetta voidaan pitää tällaisella PR-aloitteena. Siksi uskoakseni aloitteesta on viestittävä kunnolla paikallisyhteisölle ja kansalaisille, että kaikki voivat hyötyä, jos meillä on tällainen mahdollisuus huolehtia siitä, että saadaan näkyvyyttä EUn hyville hankkeille. Silloin todella pitäisi käyttää tämä järkevästi hyväksemme. Samalla olen sitä mieltä, että meidän pitäisi mennä vähän pidemmälle ajatella ainoastaan PR-työtä, vaan saada konkreettisia tuloksia. Tämä vaatii kuitenkin investointeja. Ja haluaisin tässä pyytää, että kaikki tukevat tarkistukseen, joissa vaaditaan, että otetaan lisää varoja tähän hankkeeseen, koska hyvä laatu vaatii kunnon investointeja. Lisäksi tärkeä asia, joka tuli kaikkien puheenvuoroissa esiin neuvotteluissa, oli se, että saadaan hyvä maantieteellinen tasapaino näiden internetspottien osalta. Wifi-pisteet pitää luoda käyttöön siellä, missä niitä kaikkein kiperimmin tarvitaan kaikissa jäsenvaltioissa, sekä maaseutu- että kaupunkialueilla. Ja lopuksi lisää rahoitustuki on välttämätöntä. Ohjelman tulisi tässä olla yhdistettävissä – kansallisiin ja alueellisiin ohjelmiin ja luoda niiden kanssa synergiaa. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos edustaja Ertug. Seuraavaksi saa edustaja Virkkonen, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä, valmistelijamme ja kaikkia varjostelijoita. On tärkeää, että meillä on nopeat yhteydet ja hyvät ICT ympäri Eurooppaa. Tämä on tärkeää digitaalitaloudelle ja palveluille koko Euroopassa. Ja ehdotus käsittelee sitä, että edistetään parempia wifi-yhteyksiä julkisissa tiloissa, julkisilla paikoilla. Ja mielestäni on nyt tärkeää muistuttaa ja muistaa, että monilla Euroopan alueilla on jo nopeat ja luotettavat internetyhteydet ja ne on tehty markkinapohjaisesti, joten yksityiset yhtiöt ovat investoineet yhteyksiin – monilla alueilla ympäri Eurooppaa, ja tämä pitäisi olla päätoimintatapa myös jatkossa. Jos halutaan parantaa yhteydettävyyttä, päätavoitteen pitäisi olla edistää reilua ja tehokasta kilpailua. Samalla tapaa pitää panna merkille, ettei ole hyvä sitä velvoitteita, jotka synnyttäisivät päällekkäisyyksiä alueilla, joissa on jo hyvät internetyhteydet olisi saavutettu sitten langattomasti tai mobiililtaan avulla. Siis tiedämme, että monissa pohjoisissa maissa ihmiset käyttävät paljon mobiilidataa ja siitä syystä ei ole niinkään paljon langattomia yhteyksiä ja wifiä ja wifi-palveluita. Tietysti on tärkeää, että nyt yritetään saada lisää investointeja osa-alueilla, joissa ihmisillä ei ole hyviä nopeita yhteyksiä, erityisesti julkisissa paikoissa, kuten tässä nyt mainitaankin. Olen samaa mieltä siitä, mitä valmistelija sanoi tai se, mitä nyt kuultiin, että transvaliokunnan näkökulmasta tietysti on tärkeintä edistää parempia internetyhteyksiä erityisesti alueissa, jotka ovat logisia solmukohtia tai turismi, tärkeissä turistikohteissa tai julkisessa liikenteessä, joten tämä on sektori, johon me pitäisi keskittyä TRAN-valiokuntana. Haluaisin kiittää valmistelijaa ja kaikkia varjoistelijoita. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. <laughs> Merci beaucoup, Madame Virkkunen. Kiitos edustaja Virkkunen puheenvuoron saa edustaja Tosineski. Děkuji vám, paní předsedkyně. V prvé řadě bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za spolu... Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijamme yhteistyöstä, rakentavasta työstä, kun laadittiin kompromisseja. Haluaisin kiinnittää huomionne tiettyihin aspekteihin, jotka minulle voivat aiheuttaa ongelmia jatkon osoittaa. Kysyn erityisesti siitä, että tämä ohjelma lainettaisiin, koska tämän myötä, jos nyt ajatellaan näitä resursseja, niin no pitää kysyä, onko kannattavaa laintaa ja jatkaa, jatkaa tätä ohjelmaa sillä soveltamisolla saattaisi muuttua. Mitä hankkeita pitäisi tukea? No jos ajatellaan valiokuntamme toimivaltuuksia, niin minusta on luonnollista, että keskitymme julkiseen liikenteeseen ja näihin turistikohteisiin. Minusta olisi erittäin hyödyllistä kattaa erityisesti tietyt liikenteen solmukohdat tai julkiset, jossa julkisia verkostoja voitaisiin käyttää, johon ne voitaisiin asentaa, se saattaisi vaikuttaa matkailuun ja siihen, miten koordinoidaan yhteisön tai kaupungin toimintaa. Pitäisi välttää kysymykset, jotka liittyvät siihen, miten järjestetään julkinen liikenne esimerkiksi, jos ajatellaan julkisen liikenteen hintaa ja niin edelleen sillä. Tämä kuuluu toiseen alaan. Tämä ei liity internetyhteyksiin. Ottaen huomioon alkoidut resurssit, emme nyt voi odottaa, että vaikutus on valtava. Euroopassa internetyhteyksien osalta tässä on kyse pikemminkin täydentävästä ohjelmasta, jonka pitäisi palvella kannustimena ja jonka me voitaisiin parantaa paikalliseen internetyhteyksiä keskittyen erityisesti julkiseen liikenteeseen ja turistikohteisiin, matkailukohteisiin, mutta tämä pitäisi olla argumentti sen puolesta, että pyydettäisiin tämän hankkeen budjettivarojen lisäämistä. Kaiken kaikkien budjettivarojen kasvattaminen on meille ongelmallista tässä ohjelmassa, sillä ei ole selvää, mitä resursseja voitaisiin käyttää sille, että budjettia kasvatettaisiin. Ja sitten vielä var- rahoitusvarojen käytön ehdotettiin hyvin, jottei olla kilpailussa yksityissektorin kanssa, niin kuin mainitsi kollegani, joten me emme saisi tavoitella tässä maksiminopeuksia, vaan tavoitteena pitäisi hyvin olla se, että autetaan yksityistä, henkilöä, yksityistä sektoria niissä, jossa tilanne epäsuotuisa. Tämä liittyy vain yhteyden laatuisille totta kai. Eli nyt voidaan odottaa, että siit, tietojen siirto tapahtuu valtavasti julkisilla paikoilla. Tässä kohtaa uskomme, että nopeuden lisääminen ei välttämättä ole tarpeen ja olen tyytyväinen siihen, että keskustelun aikana varustelijoiden kanssa Otin otimme nämä kaikki huomioon. Kiitos vielä kerran valmistelijalle ja varustelijoille Toivon, että kompromissit saadaan estettyä läpi ja että ne parantavat internetyhteyksien Eurooppaa. Kiitos. Kiitos edustaja Tosineski. Jatketaan edustaja Rados. ja Kiitos. Haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä. kun olemme keskustelleet kompromisseista. Tämähän aika vaatimaton ehdotus. Sen sovellusala on rajoitettu, tavoitteitakaan ei ole kauhean paljon. Tarkistuksella olemme laitaneet sovellusalaa ja myös saaneet mukaan lisää toimijoita, joiden pitäisi saada ilmasta nettiä mutta toteuttaminen muuttuu vaikeammaksi. Idea on aika vaatimaton jo ihan alusta lähtien. M- mutta mitä me voimme saavuttaa tällaisilla ehdotuksilla? Kun tehtäviä asettaa, täytyy miettiä, minkälaisia tuloksia tämä vaatimaton ehdotus va- vaatimatta rajoittaminen resursseinen antaa. Tämä 50-120 miljoonaa euroa tässä kysymyksenä, mutta minulla on kaksi käytännön kysymystä. Tämä viimeinen kompromissivariantti. Siinä puhutaan ilmaisesta joukkoliikenteestä. Mutta ilmanen joukkoliikenne on ongelmallista sinänsä, koska se on paikallista. Eihän parlamentti voi määrätä, että paikallisliikenteen pitäisi olla ilmaista. Kunnat itsehän päättävät tästä. Ilmainen paikallisliikenne on harvinaista Euroopassa. Ja miten sitä voitaisiin soveltaa samalla tavalla eri paikoissa, mutta minusta sen enempää paikallinen kuin valtiollinen liikennepolitiikka kummankaan ei pitäisi olla tarkistusten kohteena. Sen, sen näissä tarkistuksen ongelmana 5 ja 11 tarkistukset. Useimmissa tarkistuksissa puhutaan e- erityisen se vaikeuksia kokevista alueista ja ensimmäisessä kompromissiehdotuksessa oli saaret mukana. Nyt saaret eivät enää ole mukana. Mutta en ymmärrä, miksi saaret maa jätetään pois, jos maaseutujen muut ovat mukana. Olisi hyvä, jos saisimme ne mukaan. Jos meillä on luettelo vaikeassa asemassa olevissa alueista, niin meidän pitäisi tehdä se johdonmukaisella tavalla. Kiitos, edustaja Rados. Edustaja Ivans. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää hyvin sujuneesta yhteistyöstä lausunnon valmistelijaa. Me kaikki tiedämme, miten tärkeää on parantaa ja edistää paikallisyhteisössä yhteyksiä. Ja usein meillä erityisesti maaseutualueet ovat heikommassa tilanteessa ja täällä on varmasti muita jäseniä samassa tilanteessa. Aluksi ryhmäni suhtautui meikö varauksellisesti tähän komission ehdotukseen. Kuulimmekin jo valmistelijalta, että monet pitivät tätä tällaisena PR-harjoituksena. Mutta kuitenkin haluamme mielellämme tukea kompromissia yhtä lukuun ottamatta. Se on kompromissi 12. Se on se kompromissi, jossa on ehdotus tämän hankkeen jatkamisesta pidemmälle kuin kolme vuotta. Olen tehnyt tarkistuksen tähän – Siinä ei ainoastaan viitata tämän hankkeen pituuteen, vaan myös siihen, mikä summa rahaa saadaan käyttöön. Paljon on keskusteltu budjetista ja olemme tänään jälleen kuulleet tätä keskustelua. Minä ja ryhmäni. Me uskomme, että meidän pitäisi pitää kiinni komission ehdotuksesta, mitä budjettiin tulee. Ja ottaa monivuotisten rahoitus kehysten varoista, joita ei ole vielä alokoitu, koska meidän ei pitäisi lähteä liikaa sitomaan liian pitkällä aikavälillä tähän hankkeeseen, kun ei ole vielä tuloksista ihan varmoja. Kiitos. Merci, madame. Kiitos, edustaja Evans. Edustaja De Monte. Grazie. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa ja varjoistelijoita pyysin puheenvuoroa, jotta voisin ottaa sille tarpeen varmistaa sen, että internetyhteyksien kattavuus syrjäisimmillä alueilla ei ole sivukysymys. Tässä pitää ottaa huomioon maaseutualueet, myös internetyhteyksien kattavuus, tämä liittyy julkisiin, julkisiin palveluihin, sen takia tätä saisi rajata tiettyihin alueihin, rajaten pois muut alueet. Jokainen kansalainen on oikeutettu samanlaisiin palveluihin, sen takia meidän pitää ottaa huomioon se tosiasia, että meidän pitää tarjota tässä nyt hieman uutta pontta. Kaikkien syrjäisimmät alueethan menettävät väestö, sen takia meidän pitää kannustaa yrityksiä toimimaan. Sen takia tarvitaan kunnon liikennepalveluita. Tämä voisi olla ratkaisu siitä syystä. Olen jättänyt tarkistuksia, jotka menivät tuohon suuntaan. Halusin korostaa toistakin asiaa, joka on se, että on nyt oikeus tietoon olemassa, oikeus saada tietoja. Journalismi itsessään siirtyy kohti digitalisoitumista, jos ajatellaan hinnoittelua muun muassa Tämä vaatii sen, että meille tulee olla sopivat vapaat wifi-palvelut. Sitten matkailu, internethyödyn kattavuus tulee vaikuttamaan voimakkaasti matkailualan tarjontaan. On tärkeää, että kuluttajilla on nämä yhteydet sillä. He vaativat sitä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos edustaja Demonte. Edustaja Delitska, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. I... Kiitos puheenjohtaja olen samalla linjoilla kuin varjoesittelemme radas. Pari kommenttia. Minulle tämä ohjelma ei ole mikään korveke kansalliselle politiikalle ja ponnisteluille. Minusta tämä on jonkinlainen EU rusinapullassa. pullassa – Siinä on joku PR-elementti. Kaikki me tunnemme sen, ei sitä voi kiistää, mutta ymmärrän, että tässäkin maassa ja jollakin alueella on sellainen digitaalinen kulttuuri, joka on syvemmin juurtunut toisissa vähemmän. Tällä aloitteella voi olla vaikutusta, se voi rohkaista wifi käyttöä. Siksi ohjelma pitäisi olla lyhyt. Ravaivansa puhuu kestosta. Ymmärrän, että voimme pyrkiä siihen, että viranomaiset jatkaisivat tarjontaa yli kolme vuoden, mutta ei, ei nykyajan puitteissa. Aika kolminkertaisesti me varattaessa ei se markkinaosuutta penetraatiota merkittävästi kasvata. Me olemme koulutusvaliokunta, mutta ymmärrän, että kuljetusjärjestelmien ovat ja rautatieasemat ja muut ovat olennaisia, mutta ei sen yli. Ymmärrän kohteet se monikertaistaa vaikutuksen. Mutta nämä ovat vain omia kommentteja tulossa ajatellen koska tämmöinen, että joku yrittää pari vuoden kuluttua pyörittää tätä ohjelmaa lisää. Jatkossakin minusta se olisi huono merkki, se olisi, että emme ole onnistuneet ohjelmassa, emme ole muuttaneet jäsenmaiden kulttuuria. Merci beaucoup. Kiitoksia. Muistuttaisin, että äänestämme tästä huomenna Haluaako Euroopan komissio puhua? Si. Olkaa hyvä. Jos voisitte kommentoida tätä tekstiä ja estää komission kannan. Kiitos. Thanks for giving me the... Kiitos, että sain puheenvuoron. Yleisesti ottaen olemme samaa mieltä useimpien parlamentin jäsenten kommenttien kanssa emme haluaisi korotettua budjettia. Tämä on riittävä ajatellen ohjelman tavoitteita. Pyrimme maantieteelliseen tasapainoon, johon täällä viitattiin. Totta kai yhteentoimivuus muiden ohjelmien kanssa on hyvin tärkeä seikka, ja pyrimme kannustamaan siihen mahdollisuuksien mukaan. Mitä tulee siihen, kohdennetaanko tämä erityisesti maaseutualueille. Eli me haluaisimme jättää tämän avoimeksi kaikille paikallisviranomaisille. On ehkä olemassa myös muita ohjelmia, joiden kautta tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Me haluaisimme nähdä tämän sellaisena ohjelmana, joka olisi kaikille paikallisyhteisölle avoin ja tämä liittyy myös soveltamisalan mahdolliseen laajentamiseen ehdotuksessamme. maalallemme tiettyä potentiaalisia käyttöä, mutta ehkä olisi parempi, jos paikallisyhteisöt itse pystyisivät määrittelemään parhaiten, missä käyttö olisi tehokkainta. Me halua tässä säädellä nyt liikaa, koska tässä on kyllä kaikki potentiaalinen käyttö paikallisyhteisön kautta katettu. Minusta tuntuu, että näin olen vastannut useimpiin kommentteihin, joita parlamentin jäsenet esittivät. En tiedä, onko teillä vielä lisäkysymyksiä. Kiitos. Ei ole muita kysymyksiä. Kiitos, Euroopan komissio. Ja siirrymme suoraan viimeiseen kohtaan internetyhteydet kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi, eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G. Valmistelijamme on edustaja Slotowski. Saatte puheenvuoron. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita tarkistuksista. Olemme tehneet rakentavaa yhteistyötä kaikkien varjostelijoiden kanssa. Meillä on kuusi kompromissia, jotka kattavat kommenttien suuren enimmästön. Olen kiitollinen kaikista tarkistuksista, jotka koskevat turismia turismin kehittäminen on väistämättä kytköksissä modernin teknologiaan ja nopeisiin verkkoyhteyksiin. Olen tehnyt kaikkeni, että nämä tarkistukset saataisiin mukaan kompromisseihin. Monemmat ovat alueiden välisten kehityserojen valtavasta suuruudesta, ja puhunut ainoastaan 5G-standardista, vaan ylipäätään nopeista yhteyksistä. Totta kai digitaalisen kuilun kiinnikuromiseen tarvitaan paljon ponnisteluja. Kuulut kasvavat, mutta hyvä, että näemme ne. Kuulujen pienentämiseksi meidän täytyy investoida enemmän infrastruktuuriin ja myöskin annetaan infrastruktuurin kustannuksia. Täytyy käyttää erilaisia rahoituskeinoja, sekoittaa rahoituslähteitä, se tarjoaa lisärahoitusta ja voimme myöskin sopeuttaa rahoituksen projektin tarpeisiin. Infrastruktuurirahoituksessa ei pitäisi käyttää sitä julkisia varoja, vaan myöskin yksityisen sektorin rahoitusta. Meidän pitäisi pyrkiä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen. Meidän pitäisi toimia myös sellaisilla alueilla, joissa voittoja ei pahemmin kerry, ehkäpä ei ollenkaan. Siksi vetoan teihin, että hyväksyt nämä tarkistus neljä, koska se käsittelee juuri tätä kohtaa. Eli että räätälöidään julkisen avun ehtoja – Meidän täytyy saada kaikki ilmestämään infrastruktuuriin. Ei varmaan ketään tarvitse vaikuttaa siitä, että nopea verkkoyhteydet lisäävät kannattavuutta kuljetus- ja turismisektorilla, vaan me lennokkeja, meillä voi olla integroituja, integroituja järjestelmiä, massa internettiä. Kaikki vaativat kuitenkin internetpää internetin saavutettavuutta yrityksille. Erityisesti meidän pitää tukea lähiverkkoja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä joustavasta yhteistyöstä ja tietysti vetoan siihen, että äänestäisitte tämän puolesta huomenna äänestyksessä. Merci beaucoup, monsieur le rapport. Kiitos valmistelija. Slotowski seuraavaksi, Steja Bach. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin EPPn nimissä myös kiittää valmistelija Kosmo Lotovskia. Kiitos hyvästä työstä ja kiitos myös hyvästä yhteistyöstä. Tämä toimii erinomaisesti ja hän on jo alustuksensa myötä viitannut siihen, miten tärkeä tämä 5G tulemaan liikennealalle – näitä uusia malleja, mutta myös innovatiiviset liiketoimintamallit ovat tässä tärkeässä osassa. Hän myös mainitsi, miten tärkeää tämä on matkailulle, että saadaan uusia, uutta tarjontaa, joka on houkuttelevampaa, mielenkiintoisempaa ja joka sitten näille turisteille tuo uusia palveluita. Hän puhui myös rahoituspuolesta, hyvin tärkeä luku, tässä meidän tulee olla avoimia ja vetosimme myös komission puolen, että se laatisi strategian, jolla syntyvien rahastojen varoja käytettäisiin. Viitattiin myös siihen, että tarvitaan uusia malleja. Tarkastelen tulevia vuosia. Minusta on tärkeää myös sanoa, että välttämättä, no tässä viitattiin näihin puutteisiin, valmistelijan toimesta olemassa olevissa yhteyksissä. Ja viitattiin myös siihen, että näin erityisesti maaseutualueilla, tästä puhuttiin myös aikaisemmissa teksteissä. Tämä on myös liikenteen alalta, alla erittäin tärkeää. Ja sen takia minusta on tärkeää myös, että monet jatkossa, no, täällä puhuttiin älyautoista, sun muista. Turvallisuusjärjestelmiä tarvitaan monen verkkoyhteyksien välityksellä, ei vain teillä, vaan myös raiteilla ja vesiteillä ja muuta. Minusta turvallisuusaspekti on äärimmäisen tärkeä. Tarvitsemme saumattomat yhteydet ja laadukkaita yhteyksiä tässä kohtaa. Ei pidä jättää mitään aukkoja jotka johtavat epävarmuuteen. Tuen meillä tapauksessa lausuntoa. Kiitos vielä kerran hyvästä yhteistyöstä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, edustaja Bach. Edustaja Uihei. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat! Minä haluaisin valmistaja Sotalskia kiittää tästä lausunnosta. kompromissi ja luominen ja yhteistyö ovat toimineet niin hyvin, että CD-ryhmä tukee seitsemän kompromissia. Ehdotin tätä kollegoille ja hyväksyimme tällaisen päätöksen, joten onnittelut Sladovskille. Tämä liittyy koko tähän digitalisointikeskusteluun. Älykkään liikenteen osalta tämä on aivan välttämätön edistysaskel, jotta voidaan ajatella, että ajoneuvot verkottuvat 3 ja 4G eivät riittäviä. Ole riittäviä, vaikka näitäkään palveluita ei ole vielä kaikkialla Euroopassa tarjolla. Merkittäviä eroja on yksittäisten jäsenvaltioiden sisälläkin eri alueiden välillä. Joten paljon työtä on vielä tehtävänä, jotta liikenne- ja matkailuala voisivat mahdollistaa uusia toimintamalleja, jotka perustuvat 5Gn käyttöön. Meillä on siis vielä paljon työtä tehtävänä. Haluaisin vielä lisätä seuraavaa. Kuten sanottiin Telitskan lausuntojen yhteydessä, meidän tulisi keskittyä digitalisoimiseen. 3, 4 5 G tarvitaan kaikkialle. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos, edustaja Ui. Hei, edustaja Telitska. Madame Chair. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Meillä on digi-iltapäivä, eikö niin? Pari poikkeusta lukuun ottamatta. Mutta hyvä, tätä on keskittää. Siis Latovskille kiitokset. Tässä on hyvät äh, kompromissiluonnokset Alde hyväksyneen nippuna. On kiinnostavaa tarkastella näitä lukuja. 4G saavutettavuus Euroopassa 28 prosenttia Yhdysvalloissa 78. Eikö ero olekin iso? Ja tämä täytyy olla digitalouden selkäranka tiedonanto on ihan ratkaisevan tärkeä. Yhdestä, yhtä asiaa haluaisin pohtia, Latoski puhui siitä. Mä olen vähän huolissani yhdestä asiasta. Se valtion avun ohjeiden muuttaminen. Ymmärrän osan huolenaiheesta, mutta olen aika konservatiivi ihminen, mutta pelkäsin, että paketin avaaminen tarjosi mahdollisuuden myöskin sellaiseen luovuuteen, jota eläjällä jota ei ole suitsittu. Minä kovasti uskon siihen, että vaikka kustannukset ovat korkeat, tuotto on myöskin valtava. 120 miljardia vuoden 2025 jälkeen. Ja jos tilanne on sellainen, niin meillä on näitä mahdollisuus rahkaista yksityistä pääomaa. Ja siinä ero ei valtion tuen ehtojen muuttamisessa jotain selkeyttämistä ehkä kaivattaisiin ehtoihin, mutta, mutta tämä nyt on kuitenkin sivupolku. Alle voi kokonaisuudessaan kuitenkin tukea tarkistuksia, kompromisseja. Kiitos edustaja Teriska. Seuraavaksi edustaja Evans. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valmistelijalle. Yritämme aina kirja kehitystä kiinni IT-aikana ja tämä lausunto vie me, meitä tuota suuntaa kohti. En nyt toista, mitä muut kollegat sanovat sillä. Tästä on melko ajakonsensus. konsensus valmistelija otti meidän huolemme mukaan kuuteen älykkäät liikennejärjestelmät, joten ryhmämme tukee varmasti näitä kompromisseja. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Evans. Kiitos edustaja Evans. Nyt käännyn komission puoleen puheenvuoronsa. Herra Remuino, olkaa hyvä. Thanks. Uh, I wouldn't... Kiitos. En haluaisi viivytellä teitä täällä pidempään kuin on tarpeen. Kiitos kaikille parlamentin jäsenille tähän mennessä tehdystä hyvästä työstä. Tässä tiedonannossa maalailemme tulevaisuuden visioitamme, erityisesti korkeanopeusyhteydet ovat tärkeitä yhteiskunnassa ja taloudessamme kaikkialla. Meillä on strategisia tavoitteita useita tiedonannossa ja pyrimme toteuttamaan saavuttamaan sääntelypuitteiden osalta, jotka ovat keskustelun kohteena täällä parlamentissa 5G-toimintaohjelman kautta ja antaa julkista tukea investointeihin silloin, kun yksityiset markkinat eivät riitä. Kiitos tästä työstä. Eikä muuta. Merci beaucoup, je rappelle. Kiitos paljon. Muistan, että äänestämme huomenna, mutta ennen kuin lopetamme, annan puheenvuoron valmistelijamme edustaja Zlotowski. La parole est à vous. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Paljon kiitoksia. Meillä on samanlainen näkemys tulevaisuudesta. Mutta jos eroja on, ne näkyvät huomisen äänestyksessä. Kiitos valmistelijamme, arvon kollegat. Päätämme kokouksen, mutta nähdään huomisaamuna kello yhdeksältä. Aloitamme kello yhdeksän äänestyksillä. Odotan kyllä kello yhdeksään asti, yhdeksän seitsemän asti, mutta pitää aloittaa jossa sillä. Meillä on useita äänestyksiä huomenna. Näin ollen työmme päättyy hieman etuajassa tänään. Toivotan teille mukavaa illan jatkoa. Kiitos.